Morgen. Oikein hyvää huomenta. Kokouksemme keskeytettiin eilen ja jatkan sitä täten. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän talousarviovalvontavaliokunnan kokoukseen. Me jatkamme esityslistamme käsittelyä ja olemme päässeet esityslistan kohtaan 9. Kyseessä on erityiskertomus numero 1 2012 Saharan eteläpuolisen Afrikan elintarviketurvaa koskevan Euroopan unionin kehitysavun vaikuttavuudesta. Esittelijämme on Bart Stas. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on tässä siis taustalla ja toivotammekin vastaavan jäsenen Vesbergin lämpimästi tervetulleeksi tänne valiokuntamme ja te saatte nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Vesperi. Eikö täällä nyt tekniikka toimi? Mikrofoni? Toki toki. Olkaa hyvä. I'm sorry, I'm sorry for, for that. Uh, Pahoittelen. Kiitos puheenjohtaja. Mukava olla täällä. Minä ajattelin lyhyesti esitellä löydökset ja suositukset, jotka liittyvät tähän tilintarkastukseen, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt siitä, miten tehokkaasti elintarviketurvaa koskeva Euroopan unionin kehitysavu apu toimii Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ensin sanoisin elintarviketurvasta jotain. Se on globaali ongelma. Nytkin yksi miljardi ihmistä arvioiden mukaan kärsii nälästä maailmassa. Se on määritelty niin, että kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on riittävät mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ravitsevaa ruokaa, jotta he voivat elää aktiivisen terveen elämän. Elintarviketurva on merkittävä ongelma Saharan eteläpuolisessa Afrikassa – nälkään näkevien määrä on noussut 239 miljoonaan vuonna 2010, eli 30 prosenttia väestöstä. Kaudella 2002-2010 EU on rahoittanut kaiken kaikkiaan yli 3,4 miljardia euroa elintarviketurvatoimiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Euroopan kehitysrahaston kautta. Se luokin puitteet yhteistyöhön yksittäisten Saharan eteläpuolisen maan kanssa. Lisäksi on yleisessä budjetissa kolme eri välinettä. Elintarviketurvaa koskeva budjettikohtaan ensimmäinen väline, se on luotu, että voidaan rahoittaa maa kohtaisia lyhyen ajan toimia tai pitkän, pidemmän aikavälin rahoitusta tai teknistä tukea elintarviketurvakysymyksissä, esimerkiksi siementen välineiden ja muiden tuotteiden antaminen, jotka ovat viljelyssä tarpeen, samoin kuin varasvaroitusjärjestelmä ja varastointijärjestelmä. Toinen on elintarviketurvaa koskeva aihekohtainen ohjelma, joka tukee tutkimusta ja teknologiaa, joka liittyy maatalouteen ja luonnonresurssien ekosysteemien kestävän käyttöön. Ja kolmas on elintarvikerahoitusväline, joka luotiin vuonna 2008 jotta voitaisiin nopeasti vastata kriiseihin, jotka syntyvät, kun elintarvikehinnat vaihtelevat kovasti kehitysmaissa. Ennen kuin siirryn puhumaan johtopäätöksistä löydöksistä, haluaisin puhua vähän tilintarkastustyöstä itsestään. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut sitä, onko EUn kehitysapu elintarvike turvan osalta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tehokasta ajatellen niin, että onko tämä apu tarpeen relevanttia sen maan tarpeen ja prioriteettien mukaan ja onko toiminta tehokasta. Tässä keskityttiin suoraan tukeen kolmen ulottuvuuden osalta. Elintarvikkeiden saatavuus, pääsy ruokaan ja se, miten ravitsemuksellisesti tätä ruokaa käytetään. Kolmessa maassa kävimme paikan päällä Etiopiassa, Malavissa ja Ruandassa. Lisäksi tarkasteltiin tarkkaan asiakirjoja, jotka koskivat 13 eri maata. Nyt haluaisin puhua siitä, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä. Elintarvike turvaa koskeva kehitysapu on kehi, kaikkein tehokkaimpa, jotta, tehokkainta, jotta voidaan päästä elintarviketurvatilanteeseen. EU on merkittävä kansainvälinen toimija elintarviketurvan alalla useassakin Saharan eteläpuolisessa Afrikan maassa ja antaa tehokasta tukea niin, että ruokaa olisi tarjolla, ihmiset pääsisivät ruokaan käsiksi. EUn kehitysapu on hyvin relevantti ajatellen näiden maiden tarpeita ja prioriteetteja ja hyvin nämä eri välineet mm, täydentävät toisiaan. Elintarvikerahoitusväline luotiin melko nopeasti ja on merkittävä lisäys EUn sitoumuksiin kohti elintarviketurvaa kehitysmaissa. EUn toimet ovat yleensä hyvin suunniteltuja, näin päästään toivottuihin tuloksiin yleensä ja puolessa on hyvät mahdollisuudet olla kestäviä. Kuitenkin merkittävää parantamisen varaa on usealla alalla. Komissio keskittää kehitysapunsa maihin, joissa on eriten aliravittuja. Se ei riittävästi siis ota huomioon, mitä eu tukimahdollisuuksia olisi muissa maissa, jotka myös kärsivät kroonisesti ruoan saatavuuden osalta. Elintarvikerahoitusväline luotiin, jotta voitaisiin reagoida vuoden 2007-2008 elintarvikekriisiin sitä ei ole suunniteltu vastaamaan pitkän aikavälin ruoan hintojen vaihtelevuuteen. EUn apu arvioi maiden tarpeita ja prioriteetteja, mitä tulee elintarvikkeiden saatavuuteen. Kuitenkaan komissio ei riittävästi painottanut ravitsemuksellisia seikkoja. Usein toimet eivät riittävän selkeästi sisällä tavoitteita, ja joskus ollaan turhan kunnianhimoisia erityisesti kun ajatellaan kansalaisjärjestöjen hankkeita. Ainoastaan puolet toimista vaikuttavat sellaisilta, että ne voisivat olla kestäviä. Erityiskertomuksessa esitetään useita suosituksia Euroopan komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Ohjelmointikaudelle vuoden 2013 jälkeen komission ja ulkosuhdehallinnon tulisi rakenteellisesti arvioida elintarviketurvan tilannetta jokaisessa maassa ja systemaattisesti pohtia sitä, miten EU voisi tukea tällä saralla. Komission ja ulkosuhdehallinnon tulisi tutkia sitä mahdollisesti muiden kumppaneiden kanssa, voitaisiinko saada kestävä väline, jolla voitaisiin rahoittaa kiireellisiä täydentäviä toimia, joita mahdollisesti tarvitaan, jotta voidaan puuttua – mahdollisiin potentiaalisiin ruokakriiseihin kehitysmaissa. Komission ja ulkosuhdehallinnon tulisi antaa riittävä prioriteetti ravitsemuskysymyksille, kun määritellään yhteistyön strategiaa. Todetaan ja suunnit, todetaan, mitkä toimet ovat tarpeen ja suunnitellaan niitä ja käydään poliittista vuoropuhelua kumppaneiden hallitusten kanssa, ajatellen esimerkiksi budjettitukea. Komission pitäisi luoda tavoitteet, jotka ovat riittävän täsmälliset, ja ni, jotta niitä voidaan myös mitata indikaattoreiden kautta. Pitäisi huolehtia siitä, että tavoitteet ovat mahdollisesti saavuttavissa. Niitä paremmin arvioidaan ensin riskit ja olettamukset, jotka liittyvät sen toimien täytäntöönpanemiseen. Komission pitäisi antaa parempi tuki rahoituksen kestävyydelle, kun ajatellaan maatalouden ja sosiaalisen alan muutosohjelmia. Komission pitäisi näin painottaa enemmän tehokkaita maatalouden järjestelmiä, infrastruktuuria, jota käytetään sadon jälkeen, ja huolehtia sitä, että tuetaan myös maaseudun luotto-ohjelmia ja annetaan liittävä tuki, jotta voidaan tukea tulon saamista näiden tuen saajien osalta. Kiitos puheenjohtaja. Ja, vielen dank. Äh, Suuret kiitokset herra Vespäri tästä kattavasta kertomuksesta, mitä erityiskertomukseen tulee. Nyt puheenvuoron saa meidän esittelijämme Bart Stas. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan Vesperiä kiittää, paitsi häntä, tietenkin myös hänen virkamiehiään. Mielestäni tämä on erityiskertomus, joka on varsin tarkka, erittäin konkreettinen – ja todella tarjoaa meille tiettyjä toimintamahdollisuuksia, toimintaehdotuksia. Tämä on mielestäni hyvä. Erityiskertomusten ei tule olla pelkkää paperia, ei vaan niistä tulee tehdä konkreettisia toimia, kun puutteita havaitaan. Olen hyvin iloinen myös siitä, että herra Vesberg eilen kehitysvaliokunnassa esitteli tämän erityiskertomuksen. Minä olen täällä esittelijä, mutta olen myös jäsen kehitysyhteistyövaliokunnassa ja mielestäni on erittäin hyvä asia, että nämä erityiskertomukset esitellään myös niissä valiokunnissa, jotka hoitavat kunkin eri alan asioita niin, että ne ihmiset, jotka päivittäisessä työssään käsittelevät esimerkiksi nyt kehitysasioita tässä tapauksessa, saivat kuulla tämän erityiskertomuksen löydöksistä. Kiitokseni siitä. Mitä tähän erityiskertomukseen tulee, niin kehitysapu Afrikalle, Saharan eteläpuoliselle Afrikalle on erittäin toimivaa, mutta edelleen parantamisen varaa kuitenkin on ja erityiskertomus keskittyy tiettyihin kysymyksiin, joiden suhteen parannuksia voidaan vielä toteuttaa. Elintarviketurvallisuus on äärimmäisen keskeinen asia myös kehitysrahaston puitteissa. Ja tästä voidaan tehdä se päätelmä, että tämä elintarvikeapu vastaa ihmisten tarpeisiin, näiden kärsivien, nälkää kärsivien tarpeisiin. Ja tässä vesperi mainitsi myös lukuja. Ihan konkreettinen kysymys komissiolle, mutta myös jäsenvaltioille. Tosin jäsenvaltiot eivät ole täällä läsnä, niin kuin hyvin tiedämme. Tässä kymmenennessä kehitysrahastossa elintarvike Huolto maaseudun kehittäminen ovat vähemmällä huomiolla kuin yhdeksännessä käynnissä olevassa kehitysrahastossa. Meillähän on tiettyjä maailmanlaajuisesti lukkoon lyötyjä tavoitteita ja mielestäni olisi kyllä tärkeää priorisoida elintarvikehuoltoa, elintarvikkeiden saatavuutta prioriteettina. Kyllä täällä varmaan joku komissiosta on paikalla vastaavalta pääosastolta, joten tämä suositus siitä, että kun tehdään näitä maakohtaisia strategia-asiakirjoja, niin voitaisiinko keskittyä erityisesti elintarvikehuoltokysymykseen. Oletteko samaa mieltä kanssani tästä ja voisiko tälle asialle todella tehdä jotain? Mikä on teidän analyysinne? Tämä ehdotus mielestäni tekee myös hyvin selväksi sen, että meidän tulee tehdä tätä työtä yhdessä. Meillä on äh, eri politiikan aloja, jotka liittyvät asiaan. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, josta vastaa täällä äh, maatalousvaliokunna. Sitten meillä on kansainvälistä kauppaa käsittelevä valiokunta ja oma komissaarikin tällä alalla. Tämä liittyy Me siis. Sitten meillä on kehityspolitiikkaa, kehitysyhteistyötä. Ja kysyisinkin, että ovatko nämä politiikat linjassa keskenään? Äh, voiko joskus ehkä käydä niin, että äh, meidän äh, eri politiikan alojemme tavoitteet ovatkin ristiriidassa keskenään tai estävät toisiaan toteutumasta? Siis kyllä elintarvikekysymys on huomattavasti enemmän kuin pelkkää e, ruoka-apua, elintarvikeapua. Meidän täytyy paikalla, paikan päällä ihmisten kanssa, heidän hallitustensa kanssa tehdä tätä työtä. Kaikki, jotka käyvät kentällä, tietävät, että Afrikalla on potentiaalia ja mahdollisuuksia ruokkia itse itsensä ja paitsi itsensä myös ö, muita ö, maanosia. Ja minä en ymmärrä, miksi näin ei, ei vielä ole, tai kyllä minä sen tiedän. Tämä liittyy pitkälti siihen, mikä tilanne paikan päällä on. Sodat, epävarmuus ylipäätään puuttuu infrastruktuuria, puuttuu varastointimahdollisuuksia ja kun jossain saadaan hyvä sato ja, ja on elintarvikkeita ruokaa ihmisten ravitsemiseksi, niin näitä, tätä ruokaa ei saada sinne markkinoille ja näin ihmisten kulutettavaksi ja käyttöön. Ja toinen johtopäätös tässä erityiskertomuksessa on asia, josta täytyisi todella huolehtia tämä elintarvikerahoitusväline. Äh, nähtävästi tässä tulee olemaan nyt äh, tauko tämän entisen välineen ja sitten uuden välineen, joka käynnistyi vasta 2014 vä- välillä. Ja tämähän on erittäin huolestuttavaa, koska nyt kun elintarvikkeiden hinnat ovat nousussa, ja tarjonta vaihtelee hyvin paljon, niin tällähän on suurta vaikutusta ihan ihmisten arkielämään. Ja kun tämä tosiasia nyt tiedetään, niin mitä komissio aikoo tehdä ja minkälaisen turvaverkon komissio aikoo pyrkiä saamaan aikaan kiireesti, on huolehdittava siitä, että tällaista taukoa, tällaista aukkoa ei pääse syntymään. Ja tietenkin toinen mitalin puoli on sitten se, miten elin, elintarvikkeiden hinnan nousua voidaan estää. Mutta joka tapauksessa eh, Ohjelmien kestävyys on tällainen yleinen huoli, myös tämän erityiskertomuksen esiin nostama. Siis meidän ohjelmimme on oltava kestäviä, jatkuvia, ei sillä tavalla, että yksi onnellinen osuma, joka sattuu osumaan maaliin, ja sitten sen jälkeen ei taas tapahdukaan yhtään mitään. Ei vaan meidän on huolehdittava jatkuvuudesta, korkeasta laadusta. Erityiskertomuksesta voimme myös todeta, että joskus laatu on hiukan vaihtelevaa. Ja tietenkin sitten se, että ne tavoitteet, joita on asetettu, on saatava toteutumaan entistä paremmin. Ja minä allekirjoitan nämä viisi suositusta, jotka tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksessaan hyvin eksplisiittisesti ja suorasanaisesti antaa. Ja kysyisin komissiolta, että onko, onko komissio samaa mieltä ja sitten haluaisin komissiolta vastaukset näihin esittämiin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Okei, okay, vielen Hyvä. Kiitoksia esittelijä. Täällä nyt kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa ensimmäisenä heistä. Rova Matia, olkaa hyvä. Merci, monsieur president. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn esittelijän ja tilintarkastustuomioistuimen kantaan, että tämä on onnistunut melko hyvin tämä hanke, mutta kehitysaskelia voitaisiin ottaa. Kohdassa kolme lausunnossa mietinnössä nostettiin esille tilitarkastustuomioistuimen esiin nostama seikka, se, että elintarviketurvaan ei olla kiinnitetty tarpeeksi huomiota silloin, kun ollaan luotu näitä välineen eri ohjelmia. Lisäksi pitäisi olla yhteys budjettiin liittyen elintarviketurvaan ja pitäisi olla myös yhteydessä eurooppalaisen kehitysapun muuton. Lisäksi pitäisi tehostaa Euroopan unionin tehokkuutta tämän teeman suhteen ja katsoa, että useat eri työkalut työskentelevät yhdessä, sikäli kun työskentelevät saman asian kanssa, kuten tässä tilanteessa. Lisäksi on nostettu esille se, että budjettilinja, elintarviketurva ja resurssien riittävyys ei ole tarpeeksi esillä eurooppalaisessa kehitysavussa. Jotkut maat ovat saaneet kahdelta eri instrumentilta apuja elintarviketurvaan. Pitäisi katsoa, mitkä ovat työkeinot, jotta saadaan otettua huomioon kahden eri välineen tavoitteet asianmukaisella tavalla. Elintarviketurva, maaseudun kehitys ja maatalouden kehitys on otettu erityispainepistealueiksi 17 maalle ja 12 maalle 2007-2013, eli vähemmän kuin aiemmin. Näihin pitäisi kiinnittää painopisteen alueen ö, tärkeys ja on yllättävää ja huolestuttavaa, että komissio myöntää, että elintarviketurvan olisi pitänyt saada järjestelmällisemmin tukea. Eurooppalainen apu on keskittynyt muihin tekijöihin kuin nälän taltuttamiseen. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia, sillä nyt tutkaillaan Euroopan unionin tehokkuutta elintarviketurvan liittyen joka näyttäisi olevan globaalin kehityksen tärkeä tekijä. Olisi hyvä, jos voitaisiin tarkemmin kuvailla, mitä voitaisiin tehdä, jotta elintarviketurva saisi systemaattisemman ja asianmukaisemman huomion, kuinka valikoidaan painopistealueet ja kuinka komissio aikoo ottaa paremmin huomioon elintarviketurvan seuraavalle ohjelmakaudelle, joka alkaa 2013. Tämä tehtävä on annettu ja äh, kuvaako tämä tilannekuvaus näillä tilannetta maailmassa. Lisäksi haluaisin vielä lopuksi korostaa tämän tilintarkastusomistuimen positiivisen tilanteen Malawin, Ruandan ja Etiopian kanssa. Kiitos. Suotan anteeksi. Näette, että toiva tässä juuri poistui. Minä olen nyt äh, kahtalaisessa roolissa, paitsi että olen esittelijä. Johdan myös puhetta valiokunnassa. Hiukan onnetonta, mutta ei tällä nyt mitään voi. Seuraavaksi herra Odi, olkaa hyvä. Lyhyesti ja lisään nyt hieman kollegani huomioihin sen, että on ikävä, että ei jäsenmaiden yhteistoimia koordinoida. Kehitystyö kuuluu sellaisiin aloihin, jossa koordinaatio voisi olla tarpeellista. Itse ainakin koen, että se olisi tarpeellista parlamentin ja miksi ei kansallisten parlamenttien välillä. Ja sitten että meidän tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tahot tarkastavat yhteistyötä näiden tahojen välillä. Tämä koskee niin nälkeä kuin muitakin aiheita. Nyt ikään kuin tarkastellaan asiaa siten, että ei ole muita tahoja kuin Euroopan unioni. Minä uskon, että olisi tarpeellista, että otetaan mukaan koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa, sillä nämä sijoittavat merkittäviä summia tämän asian hyväksi. Kiitos. Eh, Kiitokset eh, kollega Audi. Seuraavaksi eh, Rova Kresle. Haluaako muuten joku muu kollega vielä puheenvuoron? Ei. Rova Kresle, te olette nyt viimeinen ja seuraavaksi teidän jälkeen sitten komissio. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Todella hyvä kertomus, joka antaa meille paljon tietoa. Tärkeintä oikeastaan on se, miten päästään vaikeasta tilanteesta. Mehän olemme jo vuosien ajan nähneet, mitkä ovat ongelmakohdat, kritiikin kohdat, joten nyt kysyisin, mitä nyt todella teemme? Me olemme jo niin paljon rahaa käyttäneet ja edelleen tilanne pahenee entisestään. En ole tähän tyytyväinen ja pyytäisin tilintarkastustuomioistuinta myös ottamaan kantaa siihen, mitä voidaan perusperiaatteessa muuttaa. Mikään kun markkinoida ei avata, niin voidaan vain antaa jotain tällaisia almuja, mutta ei ratkaista koko ongelmaa. Se ongelma pitää nyt ratkaista. Se on mielestäni tärkeää. Mm. Olen nyt vain vähän maltillisen tyytyväinen tähän. Me voisimme kyllä ponnistella vähän paremminkin. Kiitos. Dankie. Eh, eh, Kiitoksia. Hyvin kriittisiä ääniä täällä kuullaan. Eh, herra Halkin on kai DEFCO pääosastolta täällä paikalla. Ja voi... Mitäkö niin, aiotte nyt puolustaa komissiota? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama sana tilanteesta elintarviketurvan tilanteeseen ja mitä kehitysaskelia on otettu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen julkaistamisen jälkeen, sen jälkeen kuin tuomioistuimen kertomus julkaistiin, me olemme jatkaneet elintarviketurva-aloitteiden tukemista – jotta Afrikan sarvessa muun muassa voidaan auttaa elintarviketurvan huonoa tilannetta, mutta, ruoka, mutta talouskriisi on vaikeuttanut toimiamme. Mitä tulee tilintarkastustoimistomen kertomukseen, me haluaisimme alleviivata, kuinka hyvää työtä tuomioistuin on tehnyt ja on komissio hyväksyy valtaosan huomioista, joita on tehty, ja me olemme käyttäneet kertomusta hyväksemme, jotta, voisimme, jotta olemme aloittaneet tietyn määrän toimenpiteitä, ja tämä tarkoittaa sitä, että tietty määrä suosituksia on jo otettu huomioon ja pantu täytäntöön. Haluan palata tiettyihin kohtiin, jotka nostettiin esille. Ensinnäkin elintarviketurvan tärkeys eurooppalaisessa kehitysavussa. Voidaan harmitella sitä, että näiden maantieteellisten työkalujen kohdalla ollaan huomattu, että monet ovat 2000, ennen 2006 ja jälkeen 2006 vuoden ja ne jälkeen siis ottaneet huomioon elintarviketurvan tärkeänä tekijänä, mutta nämä eivät ole sellaisia maita, joilla on mahdollisuus päättää, mitkä ovat painopistealueita. Tämä, tämä sanottua, niin vaikka tilanne on ollut kuvatunlainen, niin olemme huomanneet eh, eri raporttien, AFSI-aloitteen puitteissa tapahtuvien raporttien myötä, että komissio on kuitenkin suurin elintarviketurvaan puuttuva tekijä. Sanon suurin, suurempi kuin Yhdysvallat. Emme, ole tehneet kaikkia voitavaamme kenties, mutta olemme kuitenkin puuttuneet tähän merkittävällä tavalla. Haluaisin nostaa esille vielä useita kohtia ja sen, kuinka panemme täytäntöön joitain suosituksia. Ensimmäinen koskee sitä, kuinka otamme huomioon elintarviketurvaa asiat talousnäkymissä 2014-2020 ohjelmakaudelle. Tilintarkastustuomioistuimen kehotti, että meillä olisi rakenteellinen lähestymistapa näihin kroonisiin elintarvikeongelmiin tai asioihin, ja tämä oli hyvä suositus. Me aimme analysoida kaikkia kehittyviä maita, jotta voisimme katsoa, mitkä maat ovat kroonisessa turvattomuustilanteessa elintarvikkeiden suhteen. Meillä on useita indikaattoreita, joiden avulla me olemme nostaneet esille 52 maata. Tässä se on, en tiedä näkyykö se teille. Meillä on siis 52 maata, jotka ovat kroonisessa turvattomuustilanteessa elintarvikkeiden suhteen. Ja Chief Operating Officer Oasista eh, on aloittanut keskustelut näiden maiden kanssa, jotta nämä rahaston hoitajat ja maat ottavat huomioon tämän kroonisen turvattomuustilanteen. Joitain kohtia, jotka tuomioistuin nosti esille, muun muassa indikaattorit, kestävyys ja vaikutus. Me voimme huomata, että komissio on nostanut esille kykynsä vastata elintarvikekriisiin yhdessä budjettiviranomaisten kanssa vapauttamalla suuria määriä valuttaa Tässä nyt ajatellen muun muassa Food Facilityä. Ja emme voi kuin onnitella itseämme siitä, kuinka nopeasti tämä työkalu saatiin pystyyn ja pantiin täytäntöön. Kuitenkin nämä työskentelevät eh, nämä työkalut elintarvikekriisien vaikutusten kanssa. Me siis autamme kaikkein heikommassa tilanteessa olevia, ihmis, olevia ihmisiä vastaamaan kriisiin sen jälkeen, kun se on iskenyt. Ja lyhyen aikavälin työkalujen kanssa kestävyys tietysti nousee aina esille, ja siksi komissio haluakin nostaa esille enemmän työtä, joka työskentelee kriisin aiheuttajien kanssa – Tämä voisi olla uuden kehityspolitiikan taustalla, jonka kollegio on hyväksynyt 3. lokakuuta, ja se on se, että tullaan toimeen tämän tilanteen kanssa. Meidän on ymmärrettävä, kuinka pystymme vastaamaan näihin elintarvikekriiseihin. Meidän pitää työskennellä niiden syiden kanssa ja meidän pitää vahvistaa kapasiteettia vastata kriisiin kaikilla eri tasoilla. Ja minä tarkoitan nyt kumppanuusmaita ja kaikkein heikommassa tilanteessa olevia maita. Tämän konseptin taustalla voidaan havaita esimerkkejä, jotka ovat hyvin rohkaisevia. Ottakaamme Niger esimerkiksi. Se oli Sahelin kriisissä huonommassa tilanteessa ja kiitos hyvin voluntaristisen politiikan Niger on valtio, joka on pystynyt parhaiten vastaamaan tähän kriisiin siten, että sillä on ollut tehokkaita puuttumispolitiikkoja siten, että se on omien resurssien avulla pystynyt vastaamaan kriisiin. Toki on myönnettävä, että myös lisäapu on ollut tarpeen. Lisäksi nostettiin esille nämä eri rahastot ja niiden hoitajat. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä eri aputahojen kanssa jäsenvaltioissa siten, että kroonisessa turvattomuustilanteessa olevat valtiot saavat asianmukaiset tahot hoitamaan tätä asiaa. Ei välttämättä komission, vaan muiden tahojen. Sitten yksityissektori ja kysymys pääsystä markkinoille liittyen ravitsemusalan. Lasten aliravitsemus on erittäin pitkään tiedossa ollut ongelma, mutta me emme tiedä siitä riittävästi. 2008 vuoden raportti suuren erittäin suuri raportti on nostanut esille suuret vaikutukset lasten aliravitsemukselle. Se on erittäin, tämä on tietty aliravitsemus, joka on vaikea nähdä, sitä ei näy ulkopuolelle. Ja tässä on kolme suuria, suurta tekijää, on 170 miljoonaa lasta, jotka kärsivät kroonisesta aliravitsemuksesta. Lisäksi ollaan laskettu, että 3,5 miljoonaa lasta kuolee vuosittain tähän aliravitsemukseen. Tämä on aivan kauhistuttava luku. Ja kolmas kohta, joka nostettiin esille, on se, että henkiin jäävät, heillä on suuri riski siitä, että he eivät kehity normaalilla tavalla ja saavuta täyttää potentiaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että krooninen aliravitsemus jättää näiden lasten henkisen ja fyysisen, fyysiselle kehitykselle aiheuttaa tälle suurta haittaa. Me olemme pohdiskelleet sitä, kuinka tähän voitaisiin puuttua koko maan tasolla. Me olemme aloittaneet useita eri aloitteita siten, että tähän tiettyyn aliratsomuuden muotoon voitaisiin puuttua. Ja Lead Group on ollut tässä erittäin äh, aloitteellinen. Lontoon nälkähuippukokouksessa me toimme esille komission tavoitteet. Me haluamme pelastaa 7 miljoonaa lasta vuoteen 2022 mennessä kuolemalta. Meidän tavoitteet ovat erittäin selkeät. Me emme halua jättää tämän täytäntöönpanoa tuleville kollegoille, vaan haluamme puuttua asian nyt, nyt ja yhteistyö yksityissektorin kanssa, niin muodollinen kuin epämuodollinen, on erittäin tärkeää, ainakin mitä tulee maatalouden tuottavuuteen maissa. Afrikkalaisten elin, nauttivien elintarvikkeiden määrä on laskenut merkittävästi. Ennen he kuluttivat kaiken, minkä tuottivat, ja nyt tuontia on 25-28 miljardin dollarin edestä. Tehokkuutta maataloudessa on parannettava Afrikassa, ja tämä tapahtuu normaalien kanavien kautta. On tuettava maita saman parempia maatalous politiikkoja aikaan ja on tuottava pienviljelijöitä siten, että he pystyvät paremmin integroitumaan ja tekemään yhteistyötä yksityissektorin kanssa. Tämän aloite, jonka kanssa me työskentelemme paljon, pääsy markkinoille ja yhteistyö monikansallisten yritysten kanssa. Halusin vielä nostaa esille muutaman kohtaan, jonka Matthew nosti esille muun muassa yhteistyö FSTPn ja Fedin kanssa, eli nämä maantieteelliset ohjelmat ja sitten elintarvikeohjelma. Tällä hetkellä teemaohjelma keskittyy tiettyyn määrään eri asioita, muun muassa se, että vahvistetaan globaaleja markkinoita siten, että tuetaan maataloustutkimusta sitä ei pitäisi maantieteellisen ohjelman avulla rahoittaa, sillä tässä on koko maailmaa koskevat vaikutukset. FSTP työskentelee nyt sen kanssa, että ne pyrkivät vastaamaan kriisiin sellaisten suurten asioiden kanssa, joihin maantieteelliset ohjelmat eivät pysty vaikuttamaan. Koivul Public Good and Challenges on komission ohjelma, ja tässä pyritään juuri näitä suuntaviivoja vahvistamaan siten, että elintarviketurva temaattista ohjelmaa, että se olisi, pitäisi olla näiden maantieteellisten ohjelmien tilalla. Me pyrimme siis nyt korjaamaan tätä tilannetta tämän avulla. Minä uskon, että olen nyt vastannut valtaosaan kysymyksistä. Olen valmis vastaamaan, ja antamaan, vastaamaan kysymyksiä ja antamaan lisätietoa. Kiitos paljon puheenjohtaja. well. uh... Eh, paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin kattava puheenvuoro. Paljon tietoa siinä. Muutoksia niin voi voidaan tehdä 15. päivä asti. Tämä uusi tieto oli hyvin tervetullutta. Haluavatko kollegat kommentoida vai haluaisiko tilintarkastustuomioistuin vielä käyttää puheenvuoron? Ja Vespäli, haluaisitko käyttää vielä pienen puheenvuoron? Niin, ehkä puheenjohtajan pari sanaa vain. Yksi kommentti liittyy siihen, katsoimmeko sitä, miten lahjoittajat koordinoivat työtään. Kyllä me tutustuimme siihen. Se on sivulla 24, en maininnut sitä alustuksessani, mutta yhteenvedonomaisesti voitaisiin sanoa, että koordinointi on riittämätöntä, että tavoitteisiin päästäisiin. Lisäksi kysyttiin, oliko meillä lisää suosituksia, jotta tehokkuutta voitaisiin parantaa entisestään – ei meillä lisäsuosituksia ole. Meillä on nämä viisi suositusta, jotka ovat siellä erityiskertomuksen loppuosassa. Kuten kaikki tiedätte, me pyrimme siihen, että erityiskertomukset keskitetään mahdollisimman hyvin. Ja tässä syntyy tietenkin ongelmana se, että ei voida puuttua kaikkiin asioihin, mutta palaisin siis siihen, että meillä nämä viisi suositusta. Ne ovat melko täsmällisiä ja me olemme sitä mieltä, että näiden suositusten noudattaminen varmasti parantaisi tehokkuutta. Kiitos. Kiitos. Tämän esityslistan kohta voidaan, tämä käsittely voidaan päättää tähän. Varmasti tämä ansaitsee vielä lisää huomiota, mutta puheenjohtajana tässä kokouksessa – minun pitää pitää mielessä myös ajankulu. Varmasti kaikki kollegat, jotka antoivat Omat huomionsa ansaitsevat kiitokset. Kiitän komissiota, kiitän tilintarkastustuomioistuinta. 15. lokakuuta kello 12 vai 18? Kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle, eli ensi maanantaina kello 12. Kaikki tarkistukseni ovat tietenkin tervetulleita. Yritän ottaa ne parhaalla mahdollisella tavalla huomioon. Noin. Tämä oli esityslistan kohta yhdeksän. Sitten seuraava on kohta Kymmenen Meillä on täällä vieraita. Tännehän on jaettu teille heidän tekemänsä tutkimus. Markus Smith on kai paikalla ja Ines de Brun. Kyllä. Ehkä te haluatte tulla tänne eteen. Vai haluatteko jäädä istumaan sinne? No juu, olkaa siellä. Minä näinkin teidät jo siellä. Minä olen heihin tutustunut tässä ajan mittaan. Olin esittelijänä, joka tämän tutkimuksen käsittelyä seurasi. Pascal de Gros yritys voitti tarjouskilpailun paitsi kilpailukykyisen hintansa vuoksi myös korkean, korkealaatuisen pätevän työnsä vuoksi. Werner on erittäin tiukasti johtanut tätä työtä, seurannut sitä tiukasti ja läheltä. Ja tämä tutkimus on äh, kyllä äh, tämän suhteen on pidetty yhteyksiä yllä. Herra Werner oli minun toimistooni yhteydessä ja totesi, että tätä ja tätä täytyy vielä parantaa, että tästä saadaan mahdollisimman hyvä tutkimus. Joten äh, tutkimme valiokuntamme, tilasimme valiokuntamme puitteissa tämän tutkimuksen oikeastaan minun aloitteestani. Äh, eräs slovakialainen äh, TV-toimittaja Martina Kubaljova teki TV-ohjelman siitä, mitä, miten EUn äh, sosiaalirahaston rahoja käytettiin väärin. Ja hän menetti sitten työpaikan. Mielestäni tutkiva journalismi erityisesti kriisin aikoina on kyllä äärimmäisen tärkeää ja halusin, että Euroopan unionissakin asiasta keskustellaan. Muuten nyt kun ihmiset ylipäätään epäilevät koko EUta, niin ajattelin, että tässä tarvitaan tällaisia vahtikoiria. Ja kenen tulee toimia vahtikoirana? No tietenkin meidän poliitikkojen. Meidän täytyy olla ihan ensimmäisiä vahtikoiria meidän täällä, tilintar- äh, meidän, meidän täällä talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta myös äh, tietenkin äh, sitten oikeuslaitoksen, oikeusasiamiesten ja niin edelleen, mutta toimittajien samoin, koska heidän täytyy saada tutkia asioita, nuuskia asioita ja heillä on tietenkin kaikenlaisia esteitä. Ihan ensimmäisenä oma päätoimittaja ehkä haluaa estää, että tämän ei ole aikaa, ei ole rahaa. Ja on tietenkin hyvin paljon äh, tietoa ja tietoa tulee kerätä mahdollisimman laajasti, koko totuus mielellään ja mahdollisimman läpinäkyvästi. Ja tämä oli oikeastaan syy sille, että me täällä talousarvion valvontavaliokunnassa päätimme rahoittaa tämän tutkimuksen ja tälle tutkijajoukolle antaa puoli vuotta aikaa ja nyt kuulemme heidän työnsä tulokset. En tiedä, kumpi haluaa aloittaa, Marko vai Edes, olepa hyvä. We'll do my presentation in English because my slides are in... Teen tämän puheenvuoron englanniksi. Minun kalvot ovat englanniksi. Kiitos paljon tästä tehtävästä. Jos minä olisin yksin päättänyt, niin en olisi tehnyt tätä vaan minä edustan täällä sata journalistia, jotka ovat auttaneet minua tämän tutkimuksen kanssa. Minulle viimeiset kuusi kuukautta olivat äh, vahvistus siitä kerrankin, että tutkivien journalistien verkosto Euroopassa todellakin toimii. En olisi voinut tehdä tätä tutkimusta ilman sadan journalistin apua, jotka tulevat eri Euroopan maista. Minä pidän nyt tämän esitelmän. Toivon, että käytätte tietoja hyväksenne, sillä tutkiva journalismi voi todellakin antaa auttavan käden kaikkialla tässä rakennuksessa, kaupungissa ja ympäri Euroopan. Olemme työskentelleet tämän tutkimuksen parissa kuusi kuukautta sen tavoite, kuten meille sanottiin, kun voitimme tarjouskilpailun viime vuoden marraskuussa, oli se, että katsotaan mm, kuinka pitkälle tutkiva journalismi voi auttaa petosten ehkäisyssä, mitä tulee apurahoihin ympäri Euroopan. Me katsomme, mitä voidaan tehdä. Me kiinnitimme huomiota parhaisiin käytäntöihin ja siihen, mitä tehdään, ja eikä siihen, mitä voitaisiin tehdä, sillä liian usein toimitaan näin. Me saimme aikaiseksi suosituksia, ja me emme kohdistaneet näitä teihin tai eri EU-toimielimiin, sillä me olemme sitä mieltä, että journalismin pitäisi myös itse parantaa tapojaan. Me halusimme nostaa esille, että me ymmärrämme, että myöskään kaikki journalistit eivät ole iloisia, että öö, kritisoivat ainoastaan muita tahoja. Me toki osaamme arvostella myös itseämme, mutta voisimme kenties katsoa useammin peilin. Kerron teille lyhyesti, mikä meidän metodologia oli. Me katsomme, mikä EU 27 EU-maassa on tutkivan journalismin tila, siten että katsomme mitä on tehty. Sitten me analysoimme ja arvioimme, kuinka pitkälle ja kuinka laajasti tutkiva journalismi puuttuu EU-apuraha väärinkäytöksiin. Ja me analysoimme parhaita käytäntöjä ja sitä, kuinka tutkiva journalismi voi auttaa tässä asiassa. Ja teimme suosituksia niin journalisteille kuin EU-toimielimille siitä, kuinka voidaan parantaa vaikutusta. Vaikutuksen puheminen on aina hyvin tärkeä journalisteille. He mieluummin jättävät tämän aiheen vastaanottavalle osapuolelle, mutta puhumme tästä myös. Minut nimettiin päälaatijaksi. Minä olen tutkiva journalisti Alankomaista. Olen ollut tutkivan journalismin hollannin ja laaminkielisten järjestön puheenjohtaja. Työskentelen yhdistyksessä, joka pyrkii siihen, että parannetaan tutkivan journalismin määrää ja laatua Belgian flaaminkielisellä alueella. Vieressäni on Jens de Brain, joka työskentelee tässä yhdistyksessä myös. Minä olin tässä päälaatijana, mutta en voinut työskennellä tehdä tätä yksin. Minulla oli viidestä eri maasta kuusi journalistia, en nimeä heitä. Löydätte tästä raportista nämä nimet. He auttoivat minua, he auttoivat minua tutkimuksessa ja tässä työssä. Me saimme 23 eri journalismikokonaisuudelta. Ne olivat eri keskuksia, verkostoja, yhdistyksiä, jotka kantavat kortensa kekoon. Ja yli ja 40 nimeämätöntä ja 37 nimettyä journalistia auttavat meitä myös. Osa halusi puhua ainoastaan nimettömänä, sillä he ilmaisivat eh, kriittisiä asioita niin omasta ammatti, ammatistaan ja heille, heidän eh, esimies medioistaan, kuten myös Euroopan unionista. Jotkut eh, halusivat siis puhua anonyymisti ja tämä vie jo siihen, mitä Stais puhui johdannossaan. On vaikea olla kriittinen mistään omassa maassaan. Halusimme antaa tästä hyvin selkeän kuvan ja halusimme antaa myös journalistille mahdollisuuden puhua anonyymisti. Moni kuitenkin halusi puheen omalla nimellään onneksi, joten Meillä oli yli 50 eri toimielimeltä myös panos niin Euroopan parlamentti, tilintarkastustuomioistuin kuin eri komission pääosastot kantavat kortensa kekoon. Puhuimme heidän kanssaan jotkut, joita on siteerattu, joitain ei. Me halusimme antaa heille myös vapaan puheenvuoron, eli jotkut ovat nimettömänä, jotkut eivät. Meillä oli viisi katsausta 50 katsausta journalismiin ja sen tilanteeseen, mutta katsausta ei tehty tähän tutkivan journalismin näkymään liitteenä yksi on kuvaus siitä, mikä kunkin jäsenmaan tilanne on. Me haastattelimme myös 40 journalistia ja EU-työntekijää, jotta saisimme syvyyttä tähän tutkimukseen. Meidän piti saada määritelmä tutkivasta journalismista. Se vaikuttaa helpommalta kuin mitä se oli. Siellä myös ammattikunnassa on keskusteltu siitä, mitä tutkiva journalismi on. Tarjouskilpailussa saimme jo selkeät suuntaviivat. Kriittinen ja syvälle menevä journalismi, joka ei käsittele jo luotuja uutisia, vaan luo sellaisen uutisen, jota ei olisi ilman journalistin panosta. Tämä saattaa tapahtua sellaisen avulla, että luodaan uusia faktoja tai tulkitaan sellaisia tietoja, joita on jo olemassa uudella tavalla. Syvä ja syvällinen tässä tarkoittaa, että merkittävä journalistinen työ on suoritettu niin kvantitatiivisessa tai kvalitatiivisessa kvalitatiivisesta lähestymistavasta. Tämä on minun edustamani tutkivien journalistien yhdistyksen käyttämä määritelmä, ja se hyväksytään yhä yleisemmin yleisenä määritelmänä siitä, mitä tutkiva journalismi on. Ja pääasia, johon me halusimme keskittyä, sillä me uskomme, että se on teille kaikkein hyödyllisintä, on se, että kriittinen ja syvällinen journalismi ja se, että tuotetaan sellaisia tarinoita, joita ei olisi syntynyt ilman journalistin välintuloa ja se, joka vaatii merkittävän journalistisen työpanoksen. Me emme halunneet puhua sellaisista jutuista, jotka perustuvat muiden lehdistötiedotteisiin tai sellaisiin tutkimuksiin, joita muut ovat tehneet. Me halusimme erittää sen, mitä journalistit tekevät. Jos katsotte näitä, tätä juttujen määrää, jo, jotka on tehty EU tulo ja rahoituspetoksiin, niin voitte ajatella, että tämä ei ole kovinkaan suuri määrä juttuja, sillä me keskityimme sellaisiin juttuihin, jotka on oikeasti tehty, jotka journalistit ovat itse kaivaneet. Me halusimme kiinnittää huomiota siihen, kuinka journalistit voivat puuttua näihin väärinkäytöksiin, ja eivätkä sellaisiin juttuihin, jota, tai sellaisiin tietoihin, joita Olaf tai tilintarkastustuomioistuin on kaivannut esille. Me kiinnitimme huomiota nimenomaan tutkivan journalismin eikä näihin Olafin tai tilintarkastustuomioistuimen esille nostamiin asioihin. Eli mitä tässä nyt katsotaan? Tutkiva journalismi EU-rahastojen kanssa. Me keskitymme näihin kuluihin katsoimme oma-aloitteisia juttuja, joita on tehty. Meillä oli viiden vuoden aikaharukka. Joillekin, mm, joidenkin maiden suhteen meidän piti mennä hieman kauemmas taaksepäin ajassa, sillä merkittäviä juttuja ei ollut tehty. Katsomme kaikkia mediatyyppejä, kaikkia lehdistetietokantoja. Meillä oli työryhmämme, jotka sanan journalistin avulla tutkivat natiivikielessä olevia juttuja. Me emme katsoneet siis käännöstuotantoa. Me lähetimme kyselyitä medioille ja yksittäisille journalisteille kaikissa jäsenvaltioissa kysyäksemme, mitä juttuja on tehty, mitkä olivat merkittäviä, mitkä todellakin kaivoivat esille tärkeän asian omalla alueella, journalistien omilla kielillä. Me tarvitsimme heidän apua sillä Euroopassa on niin monia kieliä. Ja viimeisenä työkaluna käytimme ihmisten muistia. joissa maissa ei ole tietokantoja tai ne ovat suojeltuja. Kuulimme yhdestä maasta, jossa julkinen julkisten lähetysten tekijä ei saa pitää juttuja omilla, omilla nettisivuillaan liittyen kilpailuongelmaan äh, yksityisten lehtien kanssa. Meidän piti siis luottaa ihmisten muistiin, siksi menimme yhdistysten ja liittojen pariin, sillä heillä on hyviä näkemyksiä tilanteeseen. Ähm, siten, että tietty artikkeli tai juttu on äh, kvalitatiivisesti kattava eikä niinkään kvantitatiivisesti. Me katsoimme halusimme, että ihmiset tuovat näitä tehtyjä juttuja meidän tietoomme. Eräs asia, joka saattaa saada alkunsa meidän avulla, niin on tietokanta, johon koostuu nämä eri jutut siten, että journalistit löytävät nämä aiemmin tehdeet, tehdyt artikkelit ja voivat sitten perustaa työnsä niihin siten, että yhteistyötä tehdä journalistien ja toimielinten välillä ja myös journalistin välillä. Me tiedämme, mitä tarvitsee tehdä, jotta voimme rakentaa sen perusteella, mitä toisella on tehty. Näin saamme parhaat jutut aikaiseksi. Me siis rakensimme oman tietokantamme, mitä me saimme selville. Me löysimme yhteensä 233 juttua, mutta se vaikuttaa ehkä suurelta määrältä, mutta tässä oli aika harukka viisi vuotta, ja valtioitahan oli 27. Valtaosa jutusta tehtiin Englannissa, sitten on sellaisia maita, jotka eivät tässä ole välttämättä usein tapetilla. Slovakia, Saksa, Bulgaria. Ja sitten oli useita juttuja, joita tehtiin Espanjassa. Me kerromme teille, miksi jotkut maat nousivat esille tässä diagrammissa. Näette kenties, että jossain maissa jossa on pitkä tutkivan journalismin historia, niin ne eivät ole ollenkaan tässä huippulöydösten maiden joukossa. Mikä oli merkittävä, oli se, me olimme sitä mieltä, että tuotanto oli melko pientä, juttuja oli 233, ja se ei ollut jakautunut mitenkään tasaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta oli korkealle, Slovakia, Bulgaria, Saksa oli meidän suhteellisen korkealla, mutta sellaiset maat, Ruotsi, Alankomaat, Belgia, Ranska, niin likipitään yhtään juttua ei tehty. Tässä oli hyvin, tässä keskityttiin tiettyihin tapauksiin siten, että ihmiset tai eri tahot olivat tehneet väärinkäytöksiä. Tässä oli meppejä, jotka olivat väärinkäytösten taustalla, kuten te, tai sitten yksittäiset yritykset tai yritysten johtajat, he käyttivät valtaan väärin, niin ihmiset kuin instituutiot, toimielimet ja usein yksittäisiä tekijöitä syytettiin. Näin tapahtui usein ja he joutuvat sitten kantamaan kaiken vastuun. Se oli reilua, mutta näin usein käy. Kiinnitettiin par, paljon huomiota henkilökohtaisiin tarinoihin. Se on journalistinen seikka. Me haluamme kasvot, me haluamme ihmisen, joka nimetään ja joka tarina kerrotaan. Usein huomasimme, eräs englantilainen journalisti kertoi meille, että kun kerrotaan rahan käytöstä, niin halutaan selkeä tarina tähän taustalle, mikäli rakennetaan niin mikäli on tällaisia tietoja tarinoita, niin on hyvä, että voimme näyttää, mitä on tehty näillä rahoilla. Eli tässä on paljon tällaisia ikään kuin hölmöjä tarinoita. Erittäin vähän liittyen näihin tuloihin, näihin tuloväärinkäytöksiin ei puututa. Miksi näin on, en tiedä. Siihen on puututtu hieman, mutta tämän asian suhteen kanssa espekuloiden mielellään. Hyvinkin vähän rakenteellista tutkimusta siihen, kuinka rahastoja käytetään. Katsottiin näitä kalatukia, maataloustukia ja rakennerahastoja. Miksi näin on? Siksi, että on muutamia päättäväisiä journalisteja, jotka ovat hyvin kiinnostuneita maataloustuista. Siellä liikkuu paljon rahaa ja siellä, missä liikkuu paljon rahaa, niin siellä aina on joskin ei suuria määrä niin pieniä väärinkäytöksiä, mutta hyvin vähän kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka millä rakenteella rahaa käytetään. Tässä oli hyvin yksipuolinen al- alkulähde, ne olivat julkisia, kansallisia tahoja. Esimerkiksi Ranskassa ei ole mitään tahoja, jotka eivät tekisi journali- tutkiva journalismia, mutta EU Kiinnosta kovinkaan paljon. Oli paljon uusia tahoja, kuten nettisivustoja, kuten Unkarissa, jossa tehdään paras tutkiva journalismi. Ja tutkiva journalismi tehdään usein ö, nettisivuille. Ja sitten on näitä tutkivan journalismin keskuksia. Ne toimivat lahjoitus, varoin ja hyvää työtä tehdään myös näillä, näissä laitoksissa. Me analysoimme journalismin ekosysteemiä, kuten me itse tämän nimesimme, sillä tällainen ekosysteemi on syntymässä Eurooppaan. Me katsomme suuntauksia ja eri aspekteja. Me kysymme, miksi mediat tuottavat tai eivät tee näitä juttuja. Useimmiten miksi eivät tee juttuja. Heillä oli useita eri argumentteja. He nostivat taloudelliset tekijät esille. Journalismi on kriisissä, kaikki tiedämme sen. Mutta päätös siitä, että tehdään niin tutkivaa journalismia, niin päätös perustuu ei pikemminkin rahan, vaan kyseessä on päättäväisyys. Me tarvitsemme näitä juttuja, ne ovat hyviä meidän medialle, huolimatta siitä, onko rahaa vai ei. Nämä ovat isoja juttuja, siksi raha on suuressa roolissa kuinka nämä uutishuoneet rakentuvat, onko tilaa tutkivalle journalismille eri medioissa, niin se on useimmiten tärkeämpi kuin raha. Sitten tietotaito, onko journalisteilla taitoja, riittävät taidot tähän, he eivät aina pysty tähän, tämä on erittäin suuri tehtävä. Lisäksi työpaineet, taas mainitsi Slovakian journalistit. Toki paineita on ei ainoastaan ulkopuolelta. Ihmiset haluavat, että journalistit tekevät näitä juttuja, mutta painetta on myös ammattikunnan sisällä. On luotava sisältöä pienemmällä työvoimalla. Uutishuoneet pienenevät. Painetta on sisällä, sisältä ja ulkopuolelta tulevaa. Heitä ei onneksi tapeta tällaisten juttujen takia. Onneksi. Onneksi näin. Mutta nämä uhkaukset, niitä ei kuitenkaan mikään tärkeäksi. Mediaomistus ja pluralismi, median moninaisuus, mitä enemmän medioita on, niin sen suurempi mahdollisuus on sille, että näitä asioita tulee esille. Sitten äh, vapaustiedon pääsyn lähdesuoja, ähm, paljastajat, sitten median luotettavuus, luottokelpoisuus, luotetaanko heihin. Ja sitten vielä vapau, pres, lehdistön vapaus yleisesti ottaen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähemmin muutamaan maahan, koska näin meitä pyydettiin tarjouskilpailun yhteydessä. Ja halusimmekin tehdä niin, koska halusimme näyttää mitä eroja Euroopan maiden kesken on. EU on 27 jäsenvaltiota ja sinänsä ja ratkaisu siihen, miten saadaan enemmän tarinoita tiedotusvälineisiin, niitä on eri, monenlaisia. Romaniassa katsoimme median omistajuusrakennetta ja muita tavoittelemattomia järjestöjä media on niin poliittisesti värittynyttä, että toimittajat, jotka tekevät tutkivaa toimittajan työtä, siirtyvät tutkimuskeskuksiin tai järjestöihin, jotka ovat voittajat tavoittelemattomia. Minulla ei ehkä riittävästi aikaa tässä kaikkea esitellä, mutta yksi hanke oli käynnissä ainakin neljän vuoden ajan. Jos katsotte tuota linkkiä ja tutkisitte sitä tarkemmin, niin se oli mielenkiintoinen – järjestön projekti, jossa toimittajat tutkivat omassa pienessä ympäristössään sitä, mihin Euroopan varat kuluvat. Teidän tienne, teidän maatalous, tuotantonne. Eli tutkivat journalistit lähtivät tähän työhön ja nähtiin, että jos annetaan välineet, annetaan tiedot, jotka tältä järjestöltä annettiin, niin toimittajat kyllä lähtevät näitä juttuja tekemään, mutta ne on annettava heille, koska heidän on vaikea niitä itse löytää. Joskus esimerkiksi tiedon löytäminen on hankalaa tai ei tiedetä, miten käsiteltäisiin näin suuria tietomääriä. Sitten katsottiin Espanjaa, koska siellä oli todella tärkeä esimerkki, kun toimittajien työn kriisissä, Espanjan kaiken kaikkiaan kriisissä. Hyvin vähän kiinnitetään huomiota siihen, mitä tapahtuu Espanjan yhteiskunnan ulkopuolella. Mutta Espanjassa on yksi maailman suurimmista kalastuslaivastoista ja kansainvälinen järjestö, joka toimii Yhdysvalloissa, tutkivien journalistien konsortio teki muutamia tarinoita kalastusteollisuudesta kaikkialla maailmassa ja yksi keskittyi EUn tuista, jotka menevät Espanjan laivastolle. Looting the Seas tutkimus tehtiin, kun espanjalainen toimittaja lähti mukaan tähän työhön ja sai apua toimittajilta muista maista ja ainoastaan eurooppalaisista maista ja näin pystyttiin tutkimaan tätä ryöstökalastukseen liittyvää tutkimusta. Siis EU antaa tukia teollisuuden haralle, joka ei tukia tarvitse, erityisesti ei, jos näiden tukien kautta todella ryöstökalastetaan. Sitten katsomme Unkaria. Unkarissahan on melko tuore median laki ja halusimme nähdä, miten pitkälti tämä estää tutkivaa journalismia. Meillä oli lähtökohtaisesti sellainen ajatus, että se estää kyllä tutkivaa journalismia ja Totesimme, että kyllä se niin tekee, mutta ei mitenkään merkittävästi siksi, että tutkiva journalismi löytää uusia tapoja, uusia välineitä. EU-ssa tutkiva journalismi tehdään netissä periaatteessa Unkarissa. Ja vaikka uusi medialaki ei ehkä helpota journalistien työtä, kun kyse on suurista, joskus hankalista jutuista, joihin ovat yhteydessä monet yritykset esimerkiksi, niin – toimittajat löytävät kyllä toimintatavan ja mahdollisuuden julkaista nämä tiedot, mutta siellä pyydetään kyllä, että EUn puolelta tiukkaan seurattaisiin, mitä maassa tapahtuu, koska tilanne ehkä ei, ei jää tällaiseksi, vaan muuttuu vielä huonommaksi työolojen suhteen. Medialaki ei ole suureksi avuksi, ei se suuri estekään ole tällä hetkellä, mutta ei se ainakaan avuksi ole. Sitten yhdistynyt kuningaskunta, siksi, että sieltä tuli niin valtavasti juttuja. Helposti voidaan sanoa, että se johtuu siitä, että tietokannoista monet ovat englanniksi, mutta ei se niin ole. Me katsoimme tietokantoja alkuperäkielillä. Siellä on paljon euroskeptistä lehdistä ja pitävät tällaista hassuista, hölmöistä jutuista, mutta se on yksi maa myös, jossa tehtiin suuri, tällainen suureen tietokantaan liittyvä projekti ja se osoitti, että yhteistyö toimittajien kesken auttaa. Tämä tarina liittyy vuonna 2010 tutkivan journalismin järjestön Financial Times, Al Jazeera, BBC, Radio 4 olivat mukana ja sitten tämä, näitä juttuja lähti moneen muuhun Euroopan maahan perustuen siihen tietoon, jota tässä hankkeessa saatiin. Europe's Hidden Billions, ja tässä pyrittiin seuraamaan tietä, jota rakennerahastovarat kulkevat EUn järjestelmässä jäsenvaltioissa. Yli kuusi kuukautta meni tiedon keräämiseen ja siihen, että se saataisiin kunnolla työstettävään muotoon. Ja se on yksi suosituksista, johon palaamme hetken kuluttua. Kovasti painotettiin sitä, että tässä teillä voisi olla suuri merkittävä rooli, kun tiedon saaminen on niin hankalaa ja toimittajat saavat joko sen muodossa, joka on hankalasti luettavissa PDF-muodossa tai sitten niin, ettei tietoa olekaan tai lukitussa muodossa pdf sellaisessa muodossa, jossa ei pystytä lukia. Eli kuukausia menee tietokannan luomiseen ja sitten pitää lähteä esittämään kysymyksiä. Joten kovin monet journalistit tai tiedotusvälineet eivät ole valmiita käyttämään näin paljon aikaa itse tiedon saamiseen, jonka jälkeen vasta kysymyksiä voidaan ruveta esittämään. Eli jos näitä tarinoita halutaan esitettävän, niin pitää välittää tätä tietoa. Eli voisitte ainakin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tiedot saadaan ajoissa Brysseliin ja saadaan sellaisessa muodossa, että toimittajat näiden tietojen pohjalta voivat työtään tehdä – Tätä hanketta kritisoidin hyvin voimakkaasti, tätä tulosta myös. Me halusimme osoittaa sen tässä, esitellä sen tässä tutkimuksessa, koska tutkimuksia voidaan aina kritisoida, tarinoita myös, mutta ainakin tämä juttu tehtiin tavalla, joka osoittaa myös, miten se tehtiin. Jos katsotte Financial Timesin sivuilta, voitte hyvin seurata, miten tämä juttu syntyi. Kunhan toimittajat tarjoavat tällaista avoimuutta, niin menetelmistä voidaan olla eri mieltä, mutta ainakin hanke on nyt toteutettu. Ja se on aina hanke maataloustukien lisäksi, jossa tässä nyt oli hyvin rakenteellisella tapaa esitetty asia. Tanskassa tutkivailla journalismilla on pitkät perinteet, ei ole paljonkaan tarinoita EU-menoista. Siellä ei pidetä tätä aihetta riittävän kiinnostavana. Me olimme ällistyneitä tästä, kun rakenteet on uutisoinnissa olemassa, mutta heitä ei kiinnosta ilmeisesti nämä tarinat. Näin meille kerrottiin. No miksi? No ihan totta, nyt kun kysytte näitä juttuja, pitäisi ehkä käsitellä useammin. Katsomme Italiaa. Italia on tietenkin suuri jäsenvaltio, joka on ollut EUn jäsenvaltio pitkän pitkän aikaa ja se on käynyt läpi hankalia aikoja, jolloin tutkivia journalisteja on uhkailtu ja ovat joutuneet piiloutumaan. Ja tutkiva journalismi on keskittynyt pysymään hengissä ja silloin Euroopan tarinat eivät olleet kovin tärkeinä siellä. Nyt on kuitenkin tällaisia pieniä aloitteita, kuten pieni lehti, joka aloitti pari vuotta sitten, Irfatto Cotidiano, hyvin kiinnostava esimerkki. Se ei nyt keskity paljon Eurooppaan, mutta myöhemmin varmasti keskittyy. Ja toinen hanke, joka alkoi ihan pari viikkoa sitten, tutkivan journalismin projekti Italiassa Irpi. Sillä on EU-nettisivu, joten tiedätte, että sieltä tullaan kyllä katsomaan Eurooppaa tarkemmin ja lähdetään tuottamaan tutkivan journalismin juttuja Italiasta, mutta myöskin Euroopan unionista. Julkaisut ovat englanniksi, joten kukaan ei voi sanoa enää, että emme lue Italiaa, koska englanniksi nämä tiedot on saatavana. Eli pientä renessanssia nyt Italiassa näin toimittajat siellä sanoivat ja mielenkiintoista nähdä, leviääkö se Eurooppaan. Ja totta kai katsomme myös EUn toimielimiä ja joissain toimielimissä on paljon tahtoa käydä läheisempään yhteistyön tutkivien journalistien kanssa. Esimerkiksi Olafin petosten vastainen viestintäverkko, joka aloitti työnsä vuonna 2004. Huomasimme, että toimittajien joukossakin kovasti arvostetaan tätä aloitetta. Tässä ehkä hyviä käytäntöjä muiden toimielinten seurattavaksi. Näin siis toimielimet ja toimielinten työntekijät pyrkivät tekemään yhteistyötä. Olafin on vaikea osoittaa, mistä tieto tulee, kun tutkitaan hankkeita tai EU-varojen käyttöä, tuloja tai menoja, koska he eivät pysty kertomaan, mistä alkuperäinen tieto on peräisin. Silloin kun tutkimukset ovat vielä käynnissä ja niin menee hyvin pitkä aika usein jäsenvaltioissa ennen kuin tutkimukset saadaan päätökseen, mutta kyllä on pyritty löytämään yhteistyön mahdollisuuksia toimittajien viestiöiden välille eivät ehkä ihan parhaita ystäviä ole vielä keskenään, mutta sekin on ehkä mahdollista, että tämä voi olla hyvä esimerkki hyvästä käytännöstä siitä, miten asiat voitaisiin hoitaa. Me teemme aika paljon suosituksia, mutta ottaisin esiin ne, jotka kiinnostavat ehkä teitä eniten. Toimittajat sanovat, että ei ole rahaa, ei ole aikaa niin tuo ei ole mikään argumentti, koska me olemme huomanneet, että hyvin pienet yksiköt pystyvät näitä juttuja tuottamaan. Kyse on siitä, mitä priorisoidaan, miten työt järjestetään. Eli tällaista vastausta ei tarvitse hyväksyä. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö se, että olisi vähän enemmän rahaa auttaisi, totta kai auttaisi. Usein huomamme, että toimielimet sanovat varovaisesti, että emme voi antaa toimittajille rahaa. No, jos ei ole yhteyttä siinä, kuka antaa varoja ja mihin juttuihin tätä rahaa käytetään. Kyllä Euroopan instituutiot, toimielimet voisivat kovasti vaikuttaa siihen, miten paljon juttuja Euroopan unionin varojen käytöstä tuotetaan. Jos olette katsoa tämän tyyppisiä löytteitä, niin palaamme vähän myöhemmin tähän. Ja sitten, että Eurooppa saataisiin jotenkin toimittajien näköpiiriin, ajatteluun mukaan. Euroopan kriisin kautta tämä lisääntyy. Kukaan ei voi sanoa, etteikö EU kiinnostaisi sinänsä enää. Me järjestimme neljä vuotta sitten konferenssin, tutkivan journalismin konferenssin täällä Brysselissä. Meillä oli iskulauseena se, että mistä lähtien valta on ollut tylsää, kun meidän piti todella vakuuttaa toimittajat tulemaan sinne. Bryssel oli toimittajien mielestä tylsää, mistä lähtien valta on ollut tylsää, kysyimme me, ja nyt kriisin kautta kaikkia kiinnostaa Eurooppa. Mutta jatkuvasti meidän pitää kuitenkin pitää näitä asioita esillä niin, että ne ovat toimittajien mielessä, kun uutishuoneissa erittäin usein edelleen ajatellaan, että lukijat eivät halua näitä tarinoita. Kyllä lukijat haluavat, jos ei niitä tarjota, niin ei pysty sanomaan, ettei niitä haluta. Ja kyllä kansalaiset niitä haluavat, koska kansalaiset haluavat kyllä tietää, miten ne umaroja käytetään. Eli journalistien pitää itse tutkia sitä, miten voitaisiin kouluttaa kohtaa juuri tutkivan journalismin aloilla. Tällaista työtä ei tehdä kovin usein. Meitä ei ole liittävän hyvin koulutettu tähän. Paljon eurooppalaista rahaa menee kouluttajan toimi, toimittajien kouluttamiseen, anteeksi. Katsokaa nyt, mihin tämä raha menee. Usein meille sanottiin, että usein tätä rahaa käytetään ihan hassuihin hankkeisiin, jotka eivät toimittajia hyödytä millään tapaa. Puhukaa nyt niiden ihmisten kanssa, jotka koulutusta tarvitsevat ja kysykää, mitä siellä oikein tarvitaan. Ja tässä voitte todella olla avuksi. Euroopan toimielimet voivat auttaa toimittajia, me voimme auttaa teitä, jos tieto luokitellaan, kerätään, säilytetään. Yksi, yhtenäisellä tapaa. Ja jos voitaisiin asettaa sanktioita, jos näin ei toimita. Tämä auttaisi näiden juttujen tekemisessä, jos meillä ei ole rakennusvälineitä, ei taloa voida rakentaa. Ja sitten se, miten paljon tietoa on saatavilla, vaihtelee kovasti jäsenvaltiosta toisen. Tässä voitte olla avuksi varmasti, jotta voidaan päästä tässä vähän vauhtiin, jotta saisimme helpommin tietoa asiakirjoja. Ja sitten se, mit, mitkä ovat tietolähteet ja miten suhtaudutaan niihin, jotka tuovat nämä ongelmat julki ilmiantajiin ikään kuin. Se, miten valvotaan tiedotusvälineiden median vapautta ja monimuotoisuutta. Monimuotoisuus medioiden osalta on todella tärkeä asia. Jossain vain yksi tai kaksi mediaa ja yksi tai kaksi ei halua julkaista näitä tarinoita, niin niitä ei silloin esitetä. Eli mitä useampi, sen parempi. Bisnesmallien monimuotoisuus on vahvuus. Jos mukana on julkiset radio- ja televisiokanavat, kaupalliset, sitten lehdet ja myös tällaiset tutkimuslaitokset, jotka eivät ole voittaa tavoittelevia, niin silloin saa kyllä monimuotoisen pohjan tutkivan journalismin kasvaa. Ja näin saada näitä juttuja lisää. Ja sitten on tarve tehdä yhteistyötä. Yhteistyötä toimittajien ja toimielinten välillä, jotta nämä tarinat saadaan julki. Ne ovat tärkeitä. Ja yhteistyön kautta näitä tarinoita saadaan. Meidän johtopäätöksemme – sen jälkeen, kun kuusi kuukautta tutkimme tutkivan journalismin vaikutusta. Priorisointi, päättäväisyys ja yhteistyö ovat tässä tärkeitä avainsanoja. Me olimme sitä mieltä, että priorisointi on tärkeää. Talouskriisin yhteydessä ei pitäisi olla niinkään vaikea vakuuttaa uutisten tekijöitä siitä, että – nämä varojen käyttökysymykset ovat tärkeitä, koska tässä mennään todella ytimeen Eurooppa-hankkeessa. Ja tämä on tärkeää työtä, kun toimittajat pyrkivät esittämään kontekstia yhteyksiä. Mutta kysymys voitaisiin ottaa vielä voimakkaammin esiin, että voitte auttaa meitä. Tässä meidän pitäisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota näihin tarinoihin. Toisaalta toimielimet, jotka kohtavat toimittajia, jotka kysyvät menoista, meidän pitäisi priorisoida näitä kysymyksiä ja vastata mahdollisimman hyvin. Me olemme todenneet, että toimielimet ja jotkut osastot todella tekevät tässä hyvin työtä, mutta meidän pitäisi kannustaa heitä tekemään enemmän. Ei pitäisi vältellä kysymyksiä ja tiedon saantipyyntöjä, koska muuten toimittajat vain spekuloivat, arvailevat. Emme me halua spekuloida – mutta toimittajat spekuloivat kyllä, jos eivät saa riittävää välineistöä käyttöönsä. Jos meillä annetaan välineet, niin nämä tarinat saadaan ulos paljon paremmassa muodossa. Ja sitten tällä hetkellä yksittäisten toimittajien kontolla on paljon. Meidän pitää lisätä osaamista. Päättäväisyyttä pitää kiitellä, mutta ei tässä pitäisi olla kyse siitä, miten päättäväisesti jaksaa ajaa näitä juttuja, vaan Yhteen tekemisen pitäisi olla helpompaa, kun saadaan enemmän tietoa käyttöön ja enemmän lähteitä. Toimittajat ovat todenneet, että vahva yhteistyö voi auttaa, kuten esimerkiksi mainitsemani Espanjan esimerkki, brittiesimerkki. Yhteistyö todella auttaa. Meidän on päästävä tällaisen tapaan, että tehdään yhteistyötä. Toimittaja kiinnostaa skuupit, mutta yhteistyö on kuitenkin tarpeen. Meidän on voitava tehdä myös yhteistyötä toimielinten ihmisten kanssa ja kääntäen totta kai. Jos yhtenäisyys saataisiin aikaiseksi siinä, miten raportoidaan, jaetaan tietoa, niin tämä säästäisi valtavasti työtä, työtaakaa ja tämä johtaisi ehkä siihen, että toimittajien työ ei oli silleen hätäistä huonoa. Kyllä meidän pitäisi tarkkaa työtä tehdä, se on ihan totta. Niin pitäisi toisaalta teidänkin. Ja se, että annetaan poliittinen vastaus ainoastaan ei olisi hyväksyttävissä, jos ajatellaan teitä tai toimittajia. Se ei ole eduksi Eurooppa-hankkeessa, eli kansalaisten etujen mukaista. Miten voidaan saada tutkivaa journalismia petoskysymyksiin. Ei tätä saada yhdenlaisen järjestelmän kautta. Meillä on siellä pitkä lista suosituksia. Tutkivat toimittajat voivat auttaa meitä, että nämä tarinat saadaan julkiseksi. Vastavuoroinen luottamus ja kunnioitus on tärkeää toimittajien ja toimielinten työntekijöiden välillä, edustajien välillä. Minulla oli loista tiimi auttamassa minua. Heidän nimensä on tässä, koska haluaisin, että te näette nämä nimet. Fas Pascalle Crossaa kiitokset myös ja kiittäisin todella tästä mahdollisuudesta tehdä tätä tutkimustyötä ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitokset. Kiitos tästä erittäin kattavasta esityksestä. Erittäin, erittäin perusteellisesti teitte tämän työnne kollegat ovat myös kovasti kiinnostuneita. Minulla on tässä jo yhdeksän puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Ja tämä toki osoittaa, että te kyllä koskette johonkin hermoon tässä asiassa. Ja nyt on jo kymmenen puheenvuoropyyntöä täällä. Kollegat saavat nyt puheenvuorot, mutta kun teitä nyt on kymmenen, niin pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Konkreettisia kysymyksiä. Herra Deutsche ensimmäisenä. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Senkitől nem szeretném elvenni a lehetőséget, a lehet... Kiitos puheenjohtaja. En halua evätä keneltäkään puheenvuoroa, joten pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Haluan tehdä kommentin ja kysyä muutaman kysymyksen. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa, että luin tämän tutkimuksen erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja nyt sen laatioiden läsnä ollessa haluaisin sanoa, että minä olin erittäin, erittäin pettynyt. Olen ollut parlamentissa kolme vuotta edustajana, enkä ole vieläkään yhdessäkään parlamentin valiokunnassa nähnyt tutkimusta, joka kunnioittaa näin vähän niitä ammatillisia odotuksia. Tämä on erittäin pinnallinen tutkimus, ei ole mitään ehdotusta, ei mitään suosituksia, jotka edus, toisivat jotain uutta tutkivan journalismiin, jotka siis tuo, toisivat jonkin uuden lähestymistavan siihen, minkä jo tiedämme. Oli kyse sitten horisontaalinen tai vertikaalinen lähestymisasia. Tämä on hyvin yleinen tutkimus, mitä tulee sen lähestymistapaan, niin tässä on lätkäisty 233 artiklan tietokanta. Kuinka voisitte sanoa, että 233 artiklaa on tietokanta? Mitä Unkarin tulee, niin tässä on kuusi, seitsemän artikkelia, jotka ovat mukana tässä. Tässä on haastatel, teidän haastattelemia journalisteja. Minä ymmärrän, että nämä ovat journalisteja, jotka halusivat mukaan tähän ja halusivat sitten evätä muilta pääsyn tähän tutkimukseen Unkarissa viime vuosien aikana. EU-varojen käytön käytöstä on kirjoitettu sata artikkelia ja tuntien tämän luvun ei ole mitenkään asiallista, että työskennellään 6-7 artikkelin pohjalta. Tässä ei myöskään puhuttu pääsystä julkisiin tietoihin tässä haastateltiin ainoastaan journalisteja, ikään kuin haastateltaisiin ainoastaan lääkäreitä, kun puhutaan terveydenhuoltojärjestelmästä. Ette myöskään puhuneet, mitä näistä artikkeleista seurasi, mikäli oikeusjuttuja nostettiin, tai oliko muita seuraamuksia. Unkarin kohdalla mainitsette medialain. Se on hyvin muodikasta kritisoida tätä, mutta miksi te ette mainitse, että on kaksi sääntöä, jotka ovat esimerkillisiä tässä laissa Euroopassa. Ensinnäkin jo tutkivat journalistit eivät voi joutua oikeuteen yhdessä eivät voi, jo, voi ottaa siis oikeuden eteen. Ja vaikka mm, journalisti ei noudata lainsäädäntöä hankkiessaan tietoa, jos tieto on yleis, suurelle yleisölle hyödyllinen, niin tällöin journalistia ei voida viedä asiasta oikeuteen. Ja medialaki suojelee myös journalisteja suhteessa esimiehiin, eli toisin kuin muu eurooppalainen lainsäädäntö, niin Unkarin lainsäädäntö estää sen, että esimiehet eivät saa rankaista journalisteja. Anteeksi, se oli liian pitkä. Kiitos. Kiitos. Tässä oli ensimmäinen aika kriittinen ääni, joka jo kuultiin. Seuraavaksi sitten herra Czarnik, olkaa hyvä. Czarniki? Herra Czarniki, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Powiedział pan, że występuje pan w dwóch... Kiitoksia puheenjohtaja. Totesitte tuossa, että teillä on nyt tässä kaksi roolia. Olette samanaikaisesti puheenjohtaja ja esittelijä. Minä olen itse asiassa tässä myös kahdessa roolissa, olen paitsi poliitikko, myös journalisti. Tämä kertomus on kyllä erittäin tärkeä, suorastaan perustavanlaatuinen. Tämän päivän päiväiset vieraamme totesivat hyvin tärkeän asian tässä, nimittäin sen, että monet toimittajat päättävät olla korostamatta tiettyjä tai nostamasta esiin tiettyjä EU-rahoitukseen liittyviä löytämiä puitteita, koska muuten heitä kohdeltaisiin omassa maassaan kuin paaria. Näin on muun muassa Puolassa. Puolassa itse asiassa propagoidaan, että me olemme kaikkein parhaita EU määrärahojen ja varojen käyttäjiä ja vastaanottajia. Ja tällaisessa ilmapiirissä on hyvin vaikea tehdä työnsä tutkivana journalistina. On hyvin vaikea mm, nostaa esiin tämän tyyppisiä juttuja ainakin meillä Puolassa. Jokunen päivä sitten mm, Puolan televisiossa se ministeriö, joka on vastuussa EU-rahojen jaosta, järjesti tällaisen tietokilpailun EU-rahastojen suhteen. Ja tämä muistuttaa minua ajoista ennen EU-jäsenyyttä, kun kaikki sanoivat, että joo, jos puhuu EUsta, niin pitää vain puhua kivoista asioista ja kauniita sanoja käyttää. Muistan itse asiassa nyt hyvin nuo ajat. Nyt saa, saa puhua vain myönteisistä asioista, mitään kielteistä ei saa nostaa esiin. Mainitsitte myös sen, että tässä nyt on tällainen kasvava symbioosi tai ainakin yhteistyö virkamiesten ja toimittajien välillä. Tosiasia on, että hyvin usein käy niin, että virkamiehet, ne ei välttämättä täällä Brysselissä yksinomaan, vaan virkamiehet itse asiassa nostavat näitä ongelmia esiin ja mm, heidän toimensa kansallisella tai paikallisella tasolla johtavat ongelmien esiin tuloon. Puolassa tästä on vastikään itse asiassa kyllä kirjoitettu jonkin verran. Oli juttuja, joissa kerrottiin, että paikallisviranomaisilla ei ole käytössään kunnollisia toimintaperiaatteita. Pormestarin tytär tai poika esimerkiksi voi nousta hyvin tärkeään asemaan. Ja tuossa artikkelissa sitten tutkittiin ihmisiä, jotka ovat sukulaissuhteensa vuoksi päässeet äh, korkeaan asemaan. Tässä nyt puhun tietenkin val- valtapuolueesta, kun tyttäret ja vaimot äh, pääsevät merkittävään asemaan. Ja kysymys nyt onkin, mitä äh, Puolassa toimittaja, journalisti voi tehdä sellaisessa tilanteessa, että virkamiehet itse ehdottavat toimia tai lainsäädäntö toimia, jotka selvästi rikkovat EU-sääntöjä vastaan. Meillä oli muun muassa ongelma moottoriteiden suhteen ennen jalkapallon ää, jalkapallokilpailuja viime kesänä ja herra Liberatski yksi puolalaismeppi voisi tästä kertoa huomattavasti minuakin enemmän. Mutta kun sitten kyse oli sitä, että maksettiin niille, jotka itse asiassa tekivät nämä moottoritiet, niin tässä sitten haettiin julkista tukea, mutta aivan ilmeistä oli, että tämä olisi kyseenalaista. Komissio ei voisi tällaista hyväksyä, koska tällä tavoin yksityisiä investointeja ei voi rahoittaa EU rahan kautta. Monia tällaisia kysymyksiä ja tapauksia voisimme nostaa esiin ja olen edellisen puhujan, puhujan kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä juuri hänen analyysinsä siitä, että ö, kuitenkin katson, että tutkiva journalismi on äärimmäisen tärkeä väline. On erittäin hyvä, että kuulimme nyt tämän analyysin tilanteesta, mutta kyllä tässä voidaan joutua tukkanuotta sille virallisen propagandakoneiston kanssa, koska joskus se ehkä vaikuttaa siltä, että asiat nähdään väärällä tavalla. Kiitos. kollega. Kiitokset, kollega. Mm. Sitten Eera Liberatski, entinen infrastruktuuriministeri, saa puheenvuoro seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon aion puhua Puolaa. Kiitos todella ja aivan ensiksi on aivan oikein ja erittäin hyvä, että puhumme tästä aiheesta tänään. Minulla olisi kysymys tämän tutkimuksen tekijöille. Ensinnäkin, onko olemassa yleistä määritelmää, yhteistä määritelmää tutkivalle journalismille? tällainen yhteisesti yleisesti hyväksytty määritelmä. Ja jos on olemassa määritelmä, niin mikä on sitten ero tutkivan ja tavallisen yleisen journalismin välillä? Jos toteaa, että on tutkiva eh, journalisti, kun puhuu itsestään, niin eh, mikä antaa eh, oikeuden tähän? Tämä on hyvin tärkeä aihe ja aihe myös, joka liittyy vastuuseen, niin kuin herra Deutsch viittasi, miten tärkeää on toimia vastuullisesti niin, ettei pelkää tosiasioita eikä myöskään pelkää mahdollista rangaistusta, joka saattaa johtua siitä, että on paljastanut tiettyjä asioita. Ja ettei käy niin, että joutuu välineeksi poliittisessa pelissä välineeksi eri puolueiden välillä tai vaikkapa opposition ja hallituksen välillä. Erilaisia kokemuksia eri jäsenvaltioissa on. Te ette puhuneet Puolasta, mutta kollegani Czarnecki tässä äsken mainitsi joitain esimerkkejä. Ja me tarvitsemme kyllä tutkivaa journalismia ja myös tietoa tuloksista, mitä EU rahoille oikein tapahtuu. 103 mm, sivulla todetaan, että monet hallitukset käyttävät EU-rahaa ennen kaikkea tiedottaakseen yhteiskuntia ja nämä rahat valuvat PR-toimistojen taskuihin. Vaikkapa maatalousministeriö mainostaa EU-ohjelmaa ja kertoo, että vain Euroopan unioni voi tarjota vastauksen kaikkiin Puolan maanviljelijöiden ongelmiin. Ja että meidän tulisi mainostaa Euroopan unionia ja sen lainsäädäntöä niin, että kaikki olisivat yhteiskunnissa mahdollisimman tyytyväisiä. Ja todella tämä kysymys vastuusta. Onko tutkiva journalismi mm, vastuussa ja milloin näitä toimittajia tulisi todella suojella ja milloin he ehkä toimivat vastuuttomasti. Tässä voi olla aika epäselväkin linja joskus näiden eri puolien välillä. Eli Kyllä on kyse vastuusta ja hyvästä tahdosta ja myös välineistä, käytettävissä olevista välineistä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että keskustelemme tästä aiheesta tänään. Meidän on todella toimittava mahdollisimman läpinäkyvästi EU-rahojen suhteen. Kuka niistä hyötyy, kuka ei saa niitä ja miksi ei ja miten näitä rahastoja voidaan hallinnoida. Usein kuulen, että EU-määrärahoja täytyy käyttää, täytyy kuluttaa niitä. Mutta minusta meidän tulisi investoida näitä rahoja, eikä vaan kuluttaa niitä. Ei niitä tule nähdä vain menoja pelkän kulu, menoina pelkän kuluttamisen vuoksi. Eli kun puhutaan tutkivasta journalismista, niin kyllä meidän täytyy olla hyvin, hyvin varovaisia ja tarkkana. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollega Liberatski. Kiitän myös Bartel Stasia sitä, että hän tässä toimi puheenjohtajana. Muistuttaisin teitä, hyvät naiset ja herrat, myös tuosta ajankulusta, eli kurkistakaapa välillä myös kelloa, kun puhutte seuraavaksi kollega Savellini, äh, Sargentini Lipe-valiokunnasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin, ei nyt Savellini, vaan Sargentini tosiaan. Melkein meni oikein. Kiitos puheenjohtaja ja eh, kiitos eh, Rova Smith. Kuuntelin teitä erittäin suurella mielenkiinnolla ja yhtä suurella mielenkiinnolla kuuntelen tässä kollegoitani. Ja meidän täytyy kyllä ymmärtää yksi asia mahdollisimman hyvin, nimittäin se, että kypsässä toimivassa eh, demokratiassa täytyy myös järjestää oma valvonta ja se, että saa myös puhua yleistä totuutta vastaan. Ja kyllä täytyy myös voida katsoa eri tahojen olan yli ja julkaista sitten näitä Brysselinkin asioita mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja laajasti. Kun kollega sanoi, että tämä kertomus ei tuo meille mitään uutta, tämä tutkimus ei tuo meille mitään uutta, niin äh, meidän täytyy luoda sellainen tila ja huolehtia siitä, että myös tämä kolikon toinen puoli kääntyy esiin. Ja kun puhutaan tutkivasta journalismista, niin eihän lainsäädäntö yksinomaan huolehdi siitä, että meillä on monimuotoisia medioita, että meillä on erilaisia medioita, jotka ajavat eri asioita kaikissa eri maissa. Usein poliitikot, ja tämä Euroopan parlamenttihan on usein pyytänyt rouva Redingiltä direktiiviä monimuotoisesta mediasta, mutta Reding ei ole meitä kuunnellut, mutta myös tässä hyvin usein kyse on siitä, miten eri julkaisutahot ovat järjestäneet täyttyneet. Kun puhutaan median monimuotoisuudesta, usein nähdään, että hyvin merkittävät tahot omistavat koko joukon erilaisia medioita, ja kyllä meidän tähänkin täytyy voida puuttua. Meidän on hyväksyttävä se, että myös meitä valvotaan aika huomionarvoisa analyysi tässä tutkimuksessa on se, että kun eri 27 eri jäsenvaltiossa on niin erilaisia avoimuustasoja esimerkiksi asiakirjojen avoimuuden ja saatavuuden suhteen. Ja Euroopan parlamentti on myös keskustellut usein neuvoston ja komission asiakirjojen saatavuudesta. Usein kumpikaan näistä muista toimielimistä ei halua näyttää, miltä näyttää siellä takapihalla. Ja tämä on johtanut tällaiseen status quo-tilanteeseen. Ja te toteatte myös tässä tutkimuksessanne, että tätä, tästä syystä meillä ei ole monipuolista tietoa. Eli minkälainen ulospääsy tästä nyt voitaisiin saada? Jotenkin, että päästäisiin tilanteeseen, jossa me olemme avoimia paitsi niissä tapauksissa, joissa se ei todellakaan ole mahdollista, eikä niin kuin se on nyt päinvastoin, että kaikki tieto joudutaan nyhtämään. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Vuon. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, President, uh, and like other colleagues, can I, I thank... Uh... Kiitos, puheenjohtaja ja kollegat. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu, ei aivan tavanomainen keskustelu tälle valiokunnalle. Siksi me olemme tästä hyvin kiinnostuneita. Tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kaikki olemme varmaan yhtä mieltä, että on erittäin tärkeää, että vapaa lehdistö on myös erittäin tärkeä että on vapaa ja itsenäinen lehdistö. Kukaan ei varmaankaan kutsuisi meidän kansallista lehdistö itsenäiseksi. Moni rikas jos on muutama rikas omistaa lehdistöön, he ovat erittäin oikea, oikealle sijoittuvia euroskeptisiä, eivätkä välttämättä asu edes yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun tarinoita Euroopan unionista näkyy lehdistössä, niin on otettava huomioon lähtökohta, josta nämä journalistit ponnistuvat he kirjoittavat EUsta ei sen takia, että he haluavat olla avuliaita ja demokraattisia, vaan he haluavat kritisoida Euroopan unionia ja meidän tekosia. Ja se on aivan tällainen päivittäinen asia. Olen ollut esittelijänä parlamentin budjetista. Olen puhunut täysistunnossa ja eräs otsikko oli, että MEPit Äänestävät itselleen valtaisan palkankorotuksen. Me emme ikinä äänestäneet tällaisesta, me emme äänestäneet asioista, vaan monimutkainen yhtälö ratkaisee sen ja henkilökunnan palkat, ja se on tällä hetkellä käsiteltävänä EU-tuomioistuimessa. Ja otsikoitiin täysin keksitysti, että äänestimme itsellemme suuren palkankorotuksen. Jotkut Eli tällä hetkellä yhdistyneessä kuningaskunnassa tutkitaan sitä, että kuinka lehdistö on ollut mukana ihmisten yksityisyyden loukkaamisessa. Ne ovat tuhonneet ihmisten elämiä ja nämä lehdet tulevat nyt ja tulevaisuudessa julkaisemaan sellaisia juttuja, jotka myyvät lehtiä. Ja lopuksi halusin sanoa, että on kyllä olemassa paljon hyviä journalisteja, mutta monilla on sellaiset näkemykset, ja ennen kaikkea lehtien omistajilla on myös vahvoja näkemyksiä, ja tämä on otettava huomioon. Minulla olisi kysymys tutkijoille, pystyvätkö he ottamaan huomioon nämä poliittiset lähtökohdat, joita journalisteilla oli silloin, kun puhuitte heille tästä tässä, tämän tutkimuksen puitteissa, sillä usein pitää katsoa myös sitä, mitä taustalla on. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Ehrenhäuser sitten Mulder. Gressle ei ole nyt paikalla. Ajala Senders taas äh, Savari. Eli tässä koko joukko henkilöitä. Äh, Ehrenhäuser ensin. Kiitoksia. Tässä tutkimuksessa mainitsitte 80 miljoonaa dollaria, jotka EU vuosittain investoi tutkivaan journalismiin. Toteatte, että se on kai pari, tai vain pari prosenttia, niin menee tästä tutkivaan journalismiin, mutta ette perustele miksi. Siksi kysyn teiltä, miksi luulette, että vain kaksi prosenttia menee näistä 80 miljoonasta dollarista tutkivaan journalismiin ja mitä voisimme tehdä, jotta suurempi osuus saataisiin menemään, menemään tutkivaan journalismiin. Ja jotta voisimme tukea tutkivaa journalismia, niin läpinäkyvyyteenhän tämä liittyy. Esimerkiksi Euroopan unionin talousarvio ja eri menoluokat tulisi julkaista ihan netissä mahdollisimman luettavalla, ymmärrettävällä tavalla. Ja kun tutkitte tätä asiaa, niin miltä osin mielestänne Euroopan unioni on tässä asiassa edennyt asiakirjojen saatavuudessa siis ja miltä osin taas on heikkouksia? Kiitoksia. Sitten herra Mylder. Kiitos. Minäkin kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla tätä esitystä. Voin puhua lyhyesti, sillä minulla on kaksi kysymystä. Yhtäältä tällaisten ilmiantajien rooli, kuinka tärkeitä he ovat Euroopan lainsäädännölle ja miten heitä voidaan kylliksi suojella. Toinen kysymykseni, joka liittyy hiukan toiseen suuntaan. Journalistit, toimittajat itse, suojeleeko lainsäädäntö eri EU-maissa toimittajia kyllin hyvällä tavalla? Tässä kaksi lyhyttä kysymystäni. Kiitokset Jan Mylder ja seuraavaksi Sören Söndergaard. Olkaa hyvä. Tack och tack för, för upplägget och för... Kiitos. Kiitos tästä raportista. Kiitos, että esittelitte sen täällä. Tämä keskustelu muistuttaa vähän yhtä osaa ikään kuin Bermudan kolmiosta. Siinä on kolme rivua poliitikot, lehdistö ja kansalaiset. Poliitikot ärsyntyvät siitä, että toimittajat eivät kirjoita riittävästi EUsta ja toimittajat sanovat, että he eivät kirjoita niin paljon EUsta, kun heitä, kun kansalaisia se ei kiinnosta. Ja kansalaiset sitten sanovat, että he eivät tiedä EUsta tarpeeksi, koska poliitikot eivät ole riittävän hyviä eikä toimittajat kirjoita riittävästi. No miten voidaan nyt tästä Bermudan kolmiosta päästä kokonaan eroon Miten saadaan kansalaiset kiinnostumaan EUsta paremmin? Miten voidaan saada parempaa tutkivaa journalismia enemmän? Ihan loistavaa on tuo, että tilastoja julkaistaisiin. Riittääköhän nyt tuo? Eikä tässä pidä katsoa tätä koko kysymystä vähän laajemminkin, nähdä se yhteydessä myös siihen, että EUn rakenne on kovin monimutkainen. Lissabonin sopimus esimerkiksi ei se ole mikään yksinkertainen luettava, vaan aivan erityisen hankala. Päätöksentekomenetelmät ovat hankalia. Hyvin hankalaa on tietää, kuka tekee päätöksiä ja koska. Ja kaikki nämä poikkeusjärjestelet vaikeuttavat toimittajien ja tavallisten kansalaisten käsitystä siitä, mitä tapahtuu. Eikö ratkaisut pitäisi nähdä jotenkin suurempina nyt, ei vain katsoa sitä, miten EU toimii. Ja sitten vielä yksi asia. No money, no time, no argument. Eli rahaa aikaa, mutta tuo ei ole mikään argumentti. Ymmärrän kyllä, että sanotte, että tuo ei ole mikään argumentti, etteikö vapaa-aikana voisi tehdä tutkivaa journalismia ja julkaista sitä sitten internetissä ihan selvä, mutta jos katsotaan suuria lehtiä, suuria tiedotusvälineitä, niin ongelmana kai on se, että kyse on yrityksen toiminnasta, niin pitää saada asiat sujumaan. Ja jos on esimerkiksi kotisivut, niin siellä mitä enemmän siellä on uutisia, sen sitä enemmän saa mainoksia. Nyt usein toimittajat, jotka ennen kirjoittivat yhden jutun lehteen päivittäin, kirjoittavat yhden lehteen ja pari, kolme, neljä sitten sinne nettiin jatkuvasti. Lehden nettisivuille, eli silloin on paljon hankalampaa löytää aikaa tutkivaa journalismia varten. Eli kysymykseni olisi, eikö tälle yhteyttä sen kanssa, miten lehtiä rahoitetaan. Siinä, että uutisia tulee aivan jatkuvalla syötöllä. Tämä liittyy myöskin toki julkisiin kanaviin, jotka usein tarjoavat jotain 24 tuntia vuorokaudessa. Eli jatkuvasti pitäisi tarjota jotain. Silloin tutkiva journalismi on hankalassa tilanteessa. Vähän tämä riippuu siis myös siitä, minkälaista on journalistin työ. Kiitos. Äh, Suuret kiitokset. Seuraavaksi Ines Ajala-Sender. Kiitos puheenjohtaja. Olen eh, erittäin eh, eh, iloinen siitä, että pääsin tänne kuuntelemaan. Olin liikennevaliokunnassa, meillä oli siellä toinen asia käsittelyssä. En ole Deutschin kanssa kyllä ihan samaa mieltä ainakaan prosenttisesti Mielestäni jo pelkästään se, että on tehty tämä tutkimus ja tätä työtä näinä vaikeina aikoina. Nämä ajat ovat hyvin vaikeat niin lehdistölle kuin audiovisuaalisillekin medioille, niin mielestäni on todella hyvä, että asian on paneuduttu. Samoin kuin kollegat olen sitä mieltä, että tällä hetkellä on merkittävä riski sille, että nämä tällaiset informaatioyritykset eivät suinkaan priorisoi tiedon välitystä, vaan pikemminkin katsovat omia pörssikurssejaan ja taloudellista hyötyä. Eli tilanne on erittäin huolestuttavaa. Halutaan myydä skandaaleita, retostella ihmisten yksityiselämällä tai järkyttävillä rikoksilla. Eli minun mielestäni on yhä tärkeämpää se, että että, ja sen olen myös nähnyt nyt talous- ja rahoitus- ja sosiaalisen kriisin tiedon välityksessä, niin on yhä tärkeämpää se, että eri maiden kansalaiset voivat seurata myös muiden maiden tiedon välitystä. Että esimerkiksi Saksassa tiedetään Espanjan tapahtumista, että espanjalaiset voivat myös lukea, mitä Saksassa kirjoitetaan ja niin edelleen. Ja tässä tarvittaisiin paitsi kansallisia, myös tällaisia eurooppalaisia medioita, niin, että voidaan mm, puhua avoimesti erilaisista ongelmista. Muistatte varmaankin ne espanjalaiset kurkut, tämä kurkuskandaali, joka tapahtui tässä jokin aika sitten ja ylipäätään elintarviketurvallisuuskysymys. Tämä ongelmahan ei suinkaan sitten loppujen lopuksi ollutkaan espanjalainen ongelma, mutta todella tässä tarvittiin tutkivaa journalismia, jotta saatiin todella paljastettua, mistä oli kysymys. Ja tarvitaan tällaista avoimuutta, läpinäkyvyyttä, joka helpottaa tutkijoiden ja tutkivien journalistien työtä. Samoin tarvitaan tällaista koodistoa, mitä tulee ihan moraaliin. Meillä on tietenkin Olaf, joka tutkii asioita, mutta tällä hetkellä tilanne on erittäin kriittinen, on erilaisia leikkauksia ja monet tahot ovat yhä riippuvaisempia tietystä rahoituksen lähteistä ja näin ollen Euroopan tasolla olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi tällainen koodisto ja hyvät käytännöt käytössämme niin että voitaisiin nähdä, miten kun ajatellaan sosiaalisia verkostoja internetissä ja joka tapauksessa monet tahot ovat erittäin haavoittuvaisia, monet ryhmät, monet instituutiot. Ja näin ollen meidän täytyisi kyllä palauttaa medioihin niiden monimuotoisuus ja riippumattomuus riippumattomuus ja mahdollisimman suuri läpinäkyvyys tietenkin myös EU-toimielimille niin, että tutkivat journalistit saisivat sitten kaikki ne tiedot, joita he tarvitsevat työnsä tekemiseksi. Demokraatialla olisi valtava ongelma, jos ei taattaisi läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta tutkiville journalisteille toimia. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank. Kiitoksia ja sitten Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen tehnyt tätä työtä viimeiset 25 vuotta mulla eri tasolla ja paljon tutkivaa journalismia. Siinä henkilökohtainen taustani haluaisin nyt tehdä muutaman huomion. Uskon, että tanskalainen kollegamme antoi erittäin hyvän muistutuksen tästä Bermudan kolmiosta. Mutta sikäli kun hän ilmaisi tämän negatiivisena öm, voimien virtana, niin minä haluaisin nostaa tämän esille positiivisena asiana siten, että minä tiedän, että journalistit ovat erittäin kiinnostuneita näistä tapauksista, ja mikäli näistä tapauksista raportoitaisiin enemmän, niin myös suuri yleisö kiinnostuisi näistä, kiinnostuisi siitä, miten heidän, mitä heidän rahoilla tehdään. Ja sitten tämä kolmas kulma, poliitikot ovat myös kiinnostuneita, että oikeat tiedot tulevat esille – 99 prosenttia meistä ei piilottele mitään. Mielestäni on myös positiivinen sykli, joka tässä voitaisiin nähdä. Ajatukseni on se, että Euroopan unionissa työskentelee 3000 ihmistä jollain tavoin lehdistön kanssa. Meidän on oltava rehellisiä, katsottava peiliin, onko tämä ihmismäärä auttamassa journalisteja niin hyvin kuin he pystyvät ideaalissa maailmassa. Ja minun vastaukseni on ei, ehdottomasti eivät. Mielestäni tässä nyt ei pidä kivittää näitä ihmisiä, vaan meidän pitäisi työskennellä positiivi- positiivisella tavalla. Paljon hyvää voitaisiin saada aikaiseksi keskittämällä voimia. Mielestäni tässä päätelmissä on hyviä asioita se, että luovutaan byrokratiasta ja keskitytään tärkeimpään. En tiedä, onko tämä teille mitenkään järkeenkäympään, mutta minä näen tämän tällä tavoin. Me voisimme tehdä unionissa paljon enemmän ja saman aikaan olen sitä mieltä, että no, joskus journalistit ovat laiskoja, mutta valtaosan ajasta he ovat ihmisiä, joilla on, jotka eivät, kulkevat metsässä silmät sidottuna. Ja heille heitetään sitten houkuttimia, joista he kiinnostuvat suunnattomasti. Mutta ei ole mitenkään mahdollista, että yksittäinen journalisti tai media voisi käsitellä näitä yksinään, sillä ne ovat niin äärimmäisen monimutkaisia asioita, mutta mikäli me tukisimme ja auttaisimme, niin uskon, että tämä voisi viedä meitä eteenpäin merkittävästi. Kiitos, tämä on mielestäni hyvä tutkimus. Kiitos. Bart taas seuraavaksi. Kiitos ihan lyhyesti. Tässä mielestäni viimeinen puhuja puhui kyllä naulan kantaan. Tällä tutkimuksella on hyvä perusta sinänsä, että yhteistyö toimittajien välillä, kansainvälinen yhteistyö on hyväksi, kun pyritään paljastamaan erilaisia asioita. Mutta kun ajatellaan samalla, että mediakenttä tulee yhä kilpailummaksi ja kaikki ovat kilpailijoita keskenään, niin nouseeko esiin sellainen äh, myönteinen ajatus, että yhteistyö voisi olla voimaa ja että tietoja voisi vaihtaa myös eri medioiden kesken? Ihan konkreettinen kysymys. Kiitos. Kiitoksia. Tässä tuli kyllä nyt koko joukko kysymyksiä. Itsekään en kaikkia kuullut, mutta jo pelkästään ne, mitkä minä kuulin, äh, oikeuttaisivat varmaan puolen tunnin vastauksen, mutta kun meillä on hiukan kiire ja puhumme vielä sitten viinialan markkinajärjestelystäkin, niin pyytäisin, että puhutte tarpeeksi lyhyesti, vaikkakin tietenkin kattavasti. Roide Brain, olkaa hyvä. Um, kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kysymyksistä. Hienoa huomata, että olette jo lukenut tämän raportin ja lukenut tarkkaan Mielelläni jotain kritiikkiäkin vastaan. Toimittajat eivät ole ehkä tunnettuja siitä, että mielellään tätä kritiikkiä vastaan, mutta joka tapauksessa me Lelle kanssa yhdessä vastaamme. Ensimmäinen kysyjä esitti hyvin kriittisiä kantoja. Kiitos oikein paljon. Mielelläni puhuisin kanssanne lisää, koska en mielestäni katsonut Unkarin tiedotusvälineitä ainoastaan yhdeltä kantilta. Ihan totta, että Unkarin luvussa keskityin muutamiin netissä toimiviin tahoihin, joten näytti ehkä siltä, että en muihin kiinnittänyt huomiota. Kiinnitin kyllä, mutta halusin keskittyä näihin. On muitakin, jotka tekevät Euroopan varojen käyttöön liittyviä juttuja. Hän mainitsi, että viime vuosien aikana ollut yli sata juttua. Kun me katsoimme asiaa, niin määrittelimme tutkivan journalismin hyvin tiukkaan tiukasti, koska halusimme todella päästä perinpohjaisesti näkemään, mitä toimittajat itse tekevät, ei siis juttuja, joita heille annettiin. Siksi meillä on eri käsitys ehkä näiden juttujen määrästä. Halusimme nähdä, mitkä toimittajat, mitkä talot lähtivät todella tutkimaan asioita ennen, että reagoidaan muutamalla puhelinsoitolla johonkin lehdistä tiedotteeseen. Olin eri mieltä siitä, että painokkaasti kritisoimme medialakia. Me oletimme itse asiassa kyllä, että siitä olisi haittaa tutkijoille journalismille, mutta vastaukset, joita saimme, oli, että näin ei ollut. Tähän kiinnitimme kyllä huomiota. Uusi medialaki ehkä on hankala joillekin toimittajille, mutta erityisesti tutkivat to- journalistit sanovat, että hei, kyllä me pystymme tätä työtä tekemään ja näemme, että tutkiva journalismi ei siis pidä uutta medialakia esteenä, hankaloittavana tekijänä. Ei se ehkä kaiken kaikkiaan tue journalismia tällä hetkellä, mutta onhan medialakia muissakin EU-maissa. Akateemisen maailman yksi pyyntö oli se, että voisimmeko katsoa vähän EUn 27 jäsenvaltion EU-ssa medialakeja kaikkialla – en nyt välttämättä niin, että kritisoidaan tai kehutaan. Sanotaan, että yhdessä maassa tehdään näin, toisessa noin. Ja sitten voidaan tietenkin melko helposti kritisoida, mutta jos voisitte antaa tällaisen tutkimustehtävän jollekin medialainsäädännöstä, niin siitä olisi apua myös akatamisessa maailmassa. Eli mikä olisi paras medialaki? Sitä voitaisiin ottaa mallia sitten. Unkarilainen mies, jonka kanssa puhuin Unkarin viranomaisen puolelta, hän sanoi, että auttakaa, osoittakaa meille, mikä olisi hyvä malli. Kaksi Puolan edustajaa, kiitos oikein paljon puheenvuoroistanne. Kyllä me pidämme siitä, että on tavallaan kahdella pallilla. Pratiotismi versus kriittinen journalismi tämä tuli esiin. Hyvin hankala on kritisoida sellaisia käytäntöjä, että, jotka johtavat siihen, että joutuu tavallaan kritisoimaan myös omia työnantajia, omaa hallitusta. Journalistit ehkä ajattelevat, että jos nyt kritisoimme ensi vuonna, ei enää rahaa tipu. Eli näin ehkä tavallaan journalistit itse sensuroivat itseään. Joten kiitos sitä, että otitte tämän asian esiin. Meidän pitää tuo tiedostaa toimittajina. Kuten sanoin raportissa, kaikki kriittiset journalistit eivät ole euroskeptikkoja, eikä jokainen eurooppalainen virkamies ole innoissaan Eurooppa-hankkeesta. Ja tämä on pidettävä mielessä jatkuvasti. Toimittajien on myös ymmärrettävä omat käsitykset, omat poliittiset mieltymyksensä. Siksi raportissa – sanoin, että toimittajan pitää olla mahdollisimman avoimia, mahdollisimman avoimesti myös selittää, mikä on oman toiminnan takana. Koska muuten, kuten sieltä ylhäältä sanottiin, tästä tulee jonkinlainen nukke yhden tai toisen osapuolen käsiin. Ja samoissakin puheenvuoroissa viitattiin tähän riippumattomiin tiedotusvälineisiin. Tiedotusvälineiden riippumattomuus on asia, jossa te voitte todella vaikuttaa. Me olemme sitä mieltä, että tällaiset tutkimuskeskukset, niitä syntyy kaikkialla. Baltian maissa, Balkanilla, usein siksi, että ei olla riippuvaisia poliittisten puolueiden rahoituksesta tai muiden tahojen rahoituksesta. Nämä ovat kaikkein riippumattomimpia tahoja, joita olemme löytäneet, mutta rahoitusta nämäkin tarvitsevat ja mistä rahoitusta löytyy, niin se on hankala kysymys. Useat kysymykset liittyvät siihen, miten toimittajia suojellaan. Meistä tärkeää on se, että suojellaan itse journalismin prosessia, ei itse journalistia ja toimittajaa. Eli jos voitaisiin jotenkin taata riippumattomuus ja tämän koko prosessin turvaaminen on tärkeää. Näin toimittajat voisivat paremmin tehdä työtään. Vähän abstraktilta tämä ehkä kuulostaa, että suojellaan tuota koko prosessia, mutta kyse ei ole siis yksittäisen henkilön suojelemisesta, koska silloin lähdetään keskustelemaan siitä, kuka on toimittaja, kuka ei. Siitä keskusteltaisiin pitkään bloggarit esimerkiksi lähdesuoja, koska se heitä. Pitäisi katsoa siis toimittajan työtä sinänsä. Sitä pitäisi suojella, että voitte siinä työssä olla mukana. Rosalen Tiini esitti puheenvuorossaan sen, että asiakirjojen saamisen osalta pitäisi päästä status quoosta nyt eteenpäin. Meidän on hankala sanoa tässä jotain. Katsokaa parhaita käytäntöitä. Missä maissa tämä asia toimii hyvin? Jotkut Maat ehkä ovat tulleet myöhään tähän avoimuusprosessiin mukaan. Yhdistynyt kuningaskunta ehkä, mutta siellä on lähdetty liikkeelle todella ponnekkaasti. Ja nyt paljon koulutetaan viranomaisia, jotta voitaisiin auttaa toimittajia saman tietoa. Ehkä parhaiden käytäntöjen vertaaminen voisi olla hyvä asia. Tämä on hankala kysymys. Tiedän, että Tanska puheenjohtajakaudellaan vuoden 2012 alkupuoliskolla pyrki tekemään tässä työtä eikä edistystä tapahtunut. Voimme puhua tästä ehkä kahdenvälisesti vielä, mutta hankalaa tämä on. Me haluaisimme pohtia tätä enemmän ja, ja voimme antaa sitten ajatuksiamme. Ehdottaisimme tässä myös, että Euroopan unioni katsoisi tätä asiaa ajatellen Euroopan tason hallinnon avoimuutta. Tässä on tietenkin ehdotuksia paitsi toimittajille myös viranomaisille. Rova Sargentini viittasi myös siihen, että miten voisimme parantaa asiakirjojen saatavuutta. Ja meidän täytyy tietenkin katsoa, miten myös voidaan stimuloida eh, medioiden monimuotoisuutta ja tutkivaa journalismia. Ehkäpä tämä voisi olla tällainen uusi liiketoimintamalli, jota eh, mediat voisivat eh, kokeilla, tällainen verkostoituminen, nettijulkaisut, tässä aika tärkeä asia on tietenkin nettisisällön ALV-taso myös. Ja todella siis, miten voimaannutetaan, vahvistetaan toimittajajournalisteja, Tämä voi tietenkin tapahtua lainsäädännön kautta niin, että journalistit saavat suojan suojelua työtään. Ja tietenkin toinen asia on sitten rahoitus, miten voidaan rahoittaa. Mitä esimerkiksi puolalainen toimittaja voi tehdä toteuttaakseen tutkivaa journalismia. Tietenkin voi hakea tukea, stipendejä. Meillähän on eurooppalainen hanke, jossa toimittajat voivat saada ihan taloudellista tukea rajat ylittäville yhteishankkeille. Valitettavasti Euroopassa tällä hetkellä ei äh, ole tätä varten rahaa. Meillä on tällainen amerikkalainen äh, säätiö, joka tekee vastaavaa työtä. Me pyrimme nyt äh, myös eurooppalaisia säätiöitä vakuuttamaan rahoituksen tärkeydestä, mutta tämä on aika hankalaa, koska säätiöillä on tietenkin sitten taas omat perinteensä, mitä journalismin rahoittamiseen tulee. Miten stimuloida journalismia irrallaan medioista? Tässä ehkä joitain ajattelun aiheita teille. Uh, niin, ja tämä liittyy myöskin Tanskan edustajan kysymykseen. Kyse on todella yrityksistä, jotka ovat hankaluuksissa, mutta jos puhutaan siitä, ei niinkään siitä, miten voidaan pelastaa sanomalehdet, vaan lähinnä toimittajat, niin Internet on tietysti paljon nopeampi kuin perinteinen lehti sinänsä, mutta yhä enemmän kiinnitetään nyt huomiota riippumattomissa taloissa tutkivaan journalismiin, koska kyse on silloin hyvästä journalismista, joka kiinnostaa ihmisiä. Silloin sillä on aina tilaa. Ei niinkään ehkä nyt tukea itse sanomalehteä, vaan voimannuttaa juuri itse toimittajaa. Ja sitten kysyttiin toimittajien roolia, roolista ja taustasta yhdistyneessä kuningaskunnassa, miten suhtauduttiin siihen, kun katsottiin yhdistyneen kuningaskunnan juttuja. Tutustuimme kyllä ja hanke, jonka mainitsimme, tutkivan journalismin ron työ. Joskus tarvitaan ulkopuolinen tekemään tällaisia – juttuja, koska lehdistö on niin poliittisoitunutta, niin jakautunutta, että saadaan vain yksipuolinen käsitys, jos me tietysti tiedotusvälineistä tekevät tämän jutun. Eli mitä useampia mukana, sitä mukavampaa, mitä enemmän tiedotusvälineitä, niin sitä värikkäämpi kuva saadaan tilanteesta, mutta usein tarvitaan ulkopuolisia. Tällaiset riippumattomat journalistien keskukset ovat tällaisia ulkopuolisia tahoja. Niiden tukeminen varmasti ansaitsisi enemmän harkintaa. Saksalainen jäsen puhu, kysyi siitä, miten hyvin EU tarjoaa tietoa jäsenvaltioille. Itse asiassa EU tekee ihan hyvää työtä. Jäsenvaltiot tässä ovat ongelma. Se, miten tietoa saadaan jäsenvaltiolta EUn toimielimille. Tässä on paljon enemmän ongelmia mutta parantamisen varaan toki aina. Se, että saadaan yhtenäisellä tapaa kerättyä tietoa, esitettyä se yhtenäisellä tapaa, on todella tärkeä hanke. Sitä ei voi tässä liikaa painottaa. Miten voidaan saada toisenlainen rakenne, kun 80 miljardia dollaria on ja siitä 2 prosenttia tutkivan journalismin. Katsotaan, mitä rahoilla tehdään. Rahaa käytetään paljon, kuten espanjalainen jäsen sanoi eurooppalaiseen, panneurooppalaiseen. Meillä ei ole eurooppalaista sanomalehteä. Tarvitaanko sitä? Ei ehkä. Ehkä tarvitsemme eurooppalaista journalismia. Mistä se lähtisi liikkeelle, en tiedä. Ehkä tutkivan journalismin keskuksesta mainitsimme sen jo omassa raportissamme, että – tutkitaan kerran ja julkaistaan sitten 27 kertaa, koska jokainen jäsenvaltio ottaisi sieltä sitä tietoa, joka on kiintoisa juuri tietyssä maassa. Eli tutkimus tehdään kerran ja sitten jaetaan se kaikkiin maihin. Tämä on eurooppalaista journalismia. Ei eurooppalaisia tiedotusvälineitä näin välttämättä saada, mutta eurooppalaista journalismia joka tapauksessa ja sitä mielellään me näkisimme useammin. Ja tällaisilla keskuksilla voi olla tässä keskeinen rooli. Sitten yksi asia vielä sinulla, niinkö? Niin, jos no taas kun kilpailu kiristyy medioiden kesken, miten voidaan kannustaa rajat, äh, toimittajia tekemään yhteistyötä. Jos katsotaan rajat ylittävästi, niin ei ole välttämättä latvialaisen lehden kilpailijasta <coughs> työtä Madridista, vaan teistä olisi etua toisillenne – Joten jos voitaisiin löytää toimittajille yhteistyömahdollisuuksia rajat ylittävästi. Eurooppalaisen journalismirahaston voisi mainita tässä uudestaan rajat ylittävälle työlle on tässä vähän tukea, koska kilpailuasema on silloin erilainen. Hankala on tehdä yhteistyötä tiettyjen maiden sisällä mutta silloin voidaan ehkä ylittää linjoja niin, että on televisio, joka tekee yhteistyötä lehden kanssa esimerkiksi tai nettisivun kanssa. Tällaista tapahtuu. Joskus näitte esimerkkini tutkivan journalismin byro Financial Times, sanomalehti, Al Jazeera, televisio ja BBC radio. Tämä oli hyvä hanke, rajat ylittävästi ja eri medioiden kesken tehtävä yhteistyö. Kompleksite. Tosiaan mitä tähän monimuotoisuuteen ja monimutkaisuuteen tulee, niin kyllä EUsta pitäisi tehdä yks, yksinkertaisempi. Toimielimien tulisi olla yksinkertaisempi ja helpompi helpompia selittää pitää. Tämä on erittäin vaikeaa tietenkin hyvin monimutkaisessa yhteiskuntajärjestelmässämme. Onko toimittajan ensimmäinen tehtävä ehkä selittää se, että miten kaikki asiat liittyvät yhteen ja miksi ne liittyvät yhteen? Minä en oikeastaan nyt olisi taipuvainen sanomaan, että teidän organisaationne tietenkin olisi ehkä omankin toiminnan osalta helpompi helpompi toimia, jos se olisi niin monimutkainen järjestelmä, mutta, mutta tämä olisi helpompaa tietenkin myös toimittajille, kun heidän ydintehtävänsä on selittää teidän toimintanne mahdollisimman selväsanaisesti. Yeah, thank you, Minusta tuntuu, että vastasimme kaikkeen. Kiitos. Uh, Yrititte kovasti ja kunnioititte myös puheaikaa ja pyritte vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Keskustelu osoittaa, että tämä tutkimus uh, todella sai valtavan kaikupohjan täällä valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Lopuksi vielä kollega eh, Bart Stais, joka on esittelijä. Meillä on kova kiire, joten puhun ihan ihan lyhyesti. Mielestäni on tärkeää, että tämä tutkimus eh, että jaamme ja levitämme sitä myös muille. Eilen olin jo komission jäsen Semetan ja Kruusin vastuus, äh, yhteydessä. Kruus on tutkimuksen jo saanut. On hyvä, että komissio mm, saa tämän myös käsiinsä, koska kyllä tässä on heillekin paljon tietoa ja myös ehkä voivat ottaa tästä onkeensa. On, ihan, on tärkeää, että että olemme avoimia, kun toimittajat ottavat meihin yhteyttä. Hallinnon avoimuus, läpinäkyvyys, päätöksenteon läpinäkyvyys ovat äärimmäisen tärkeitä. Ei meidän tule olla heti piikit pystyssä, kun meihin otetaan yhteyttä, vaan meidän tulee olla avoimia. Ja ehkä todella siis ilmiantajia tulisi ja lähteitä tulisi suojella entistä paremmin. Ja se, että tuettaisiin rajat ylittävää yhteistyötä, toimittajien välistä yhteistyötä tässä kilpailussa maailmassakin. En puhu nyt tämän pidempään. pidempään. Jos täällä on muuten toimittajia paikalla, niin Täällä vielä sitten tutkimuksen tekijät ovat käytettävissä tuossa ulkopuolella ja vastaavat kysymyksiin. Mielestäni tämä oli todella tärkeä hetki valiokunnallemme ja erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitos. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Näin vilkasta keskustelua ei ole pitkiä aikoihin täällä käyty. Sydämelliset kiitokset Markus Vitille ja Ines Brownille. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty ja siirrymme välittömästi seuraavaan esityslistan kohtaan. Esittelijämme on Eva ortis ja sitten äh, toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen äh, jäsenen Harald Wögerbauerin, joka saa nyt välittömästi puheenvuoron. Hän voi esitellä meille tämän erityiskertomuksen. Olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että saan tulla puhumaan teille ja kertomaan todella siis viinialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta, tähän astisesta kehityksestä. Pyrin nyt puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska kello on paljon. Ehkäpä voimme näin säästää hiukan aikaa. Puhun niin lyhyesti kuin nyt vain voin. Euroopan unioni on maailman suurin viinintuottaja. 60 prosenttia maailman viinintuotannosta on Euroopan unionin osuus. Ja samanaikaisesti viinin tuotanto on 5 prosenttia Euroopan unionin maataloustuotannosta. Ongelma on se, että tässä on tällainen jatkuva epätasapaino tuotannon ja kysynnän tarjonnan ja kysynnän välillä. 2008 ylijäämä oli 160 tuhatta hehtolitraa ja tämän jälkeen sitten 157 miljoonaa hehtolitraa 2011. Mitä tulee raivaustukiin sekä uudelleenjärjestelytukiin, niin suurin ongelma on nyt se, että 20 viime vuoden aikana kysyntä on vähentynyt ja koska kulutustottumukset erityisesti päätuottajamaassa maissa eli Etelä-Euroopassa ovat valtavasti muuttuneet, ihmiset ovat luopuneet viinistä ja siirtyneet juomaan äh, vettä, olutta, virvoitusjuomia. Ja mm, tämä on suuri muutos ja suoranainen ongelma myös itse asiassa terveydelle ja tähän meidän täytyy kyllä panostaa tulevaisuudessa. Tämän lisäksi ongelmana on se, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa viinikulutus on kasvussa, harvoja tällaisiakin maita on, niin viinin kulutus, kulutuksen kasvu katetaan kolmansista maista. Tulevalla tuonnilla on EUn ulkopuolisia maita, jotka jotka tarjoavat edullisia ja keskihintaisia eh, viinejä ja vastaavat näin juuri kysyntään Euroopan unionin markkinoilla. Uudistuksen tavoite on nyt eh, ollut eh, pyrkiä vähentämään tätä epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä. 2005 ylijäämä oli 14,5 miljoonaa hehtolitraa, 8,5 prosenttia tuotannosta ja tuki oli vuonna 2008 kaiken kaikkiaan 1,4 miljardia euroa. Ja todella siis raivaustuki ja uudelleenjärjestely olivat tässä tärkeimmät. Tämä raivaustuki on ollut jo pitkään olemassa, mutta mutta sitä uudistettiin vuonna 2008. Tuolloin kaikki tuottajat saattoivat vapaasti hakea tätä tukea ja tämä oli aika suuri menestys. Ensimmäisenä vuonna tukea nostettiin 20 prosentilla, toisella 10 prosentilla ja kolmannella, kolmantena vuotena se säilyi samalla tasolla. Kolmenvuotisen kauden 2008-2010 jälkeen ää, käytettävissä olevia määrärahoja haettiin huomattavasti huomattavasti enemmän kuin mitä niitä oli käytettävissä. 1,074 miljardia euroa. Kuitenkaan tuotanto ei vähentynyt odotetulla tavalla, kun Raivaustukea haettiin 350 000 hehtaaria varten, niin raivaus toteutui vain 160 000 hehtaarin alueella. Ja sen sijaan, että 18,5 miljoonalla hehtolitralla tuotanto olisi vähentynyt, niin tämä vähennys oli vain 10,2 miljoonaa hehtolitraa, eli 6 prosenttia tuotannosta. Sitten toinen päätoimi, eli uudelleenjärjestelyt, viinitarhojen uudelleenjärjestelyt. Näitä toimia on ollut jo pitkään, ennenkin vuotta 2008 ja tuolloista uudistusta. Varat olivat 4,2 miljardia euroa vuonna 2001-2010, 420 miljoonaa vuodessa. Ja kun katsotaan tämän uudistuksen kokonaissummaa, niin tämä on noin 32 prosenttia kokonaisuudesta. Tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä uusien lajien kautta, viinitarhojen uusien istutusten kautta ja parantamalla viinitarhojen vintarassa käytettäviä tekniikoita. Ja tässä tarkoitus oli maksaa korvauksia tulon menetyksistä ja maksaa näitä uudelleenjärjestelykustannuksia. Kun puhutaan uudelleenjärjestelykustannuksista, niin ne olivat aika erilaisia jopa 200 <laughs> prosenttia per hehtaari oli ero eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tätä oli usein vaikea perustella, koska usein niissä jäsenvaltioissa, joissa työvoimakustannukset ovat hyvin alhaiset, niin uudelleenjärjestelykustannukset olivat huomattavasti korkeammat kuin niissä maissa, joissa työvoimakustannukset ovat korkeammat. Esimerkkinä tässä Romania. Siellä uudelleenjärjestelykustannukset olivat noin 200 prosenttia korkeammat kuin Saksassa, vaikka on aivan ilmeistä, että työvoimakustannukset eivät korkeammat olleet Romaniassa kuin Saksassa. Näiden uudelleenjärjestely toimien vaikutukset. Mm, voin kertoa tästä kaksi esimerkkiä. Kastilia La Manchassa 16 prosenttia. Uudelleen järjesteltiin viimeisten kymmenen vuoden aikana Languedoc Roussillonissa 21 prosenttia. Ongelma on sitten seuraava. Espanjassa tuotantolisäys on itse asiassa paitsi osittain usein jopa kokonaan tehnyt tyhjäksi nämä uudelleenjärjestely- tai raivaustoimet. Eli Espanjassa tuotanto on tehostunut niin paljon 30 prosentilla kuin että tämä on johtanut siihen, että raivauksista ei itse asiassa ollut minkäännäköistä vaikutusta tuotannon vähentämiseen. Kastilialla Manchassa sato- tai tuotanto näillä uudelleenjärjestelyillä pinta-aloilla oli itse asiassa lähes 60 prosenttia korkeampi kuin niillä alueilla, joita ei oltu uudelleenjärjestelty. Ja tämä osoittaa sen, että monissa jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Espanjassa, on hyvin merkittävää tuotannon kasvupotentiaalia. Sivulla yhdeksän liitteessä voitte nähdä, että lisätuotanto on lähes 30 miljoonaa hehtolitraa, jos todella siis, siis tuottavuuden kasvu voi olla näin merkittävä. Ja jos tule, todella jos tulevaisuudessa säilytetään tämä sama tuottavuus. Eli tämä on tuotantomäärän kasvu noin 20 prosentin tasolla. Tämä tuotantomäärän kasvu olisi siis mahdollinen, jos EU-toimet eivät pure. Ja tämä täytyy siis muistaa kaikissa tulevissa toimissamme. Tämän lisäksi mm, vielä ehkä johtopäätöksenä yksi asia. Eli jos emme löydä uusia markkinoita, jotka voisivat vastaanottaa nämä uudelleenjärjestelmät, ää, jälkeiset kasvaneet tuotantomäärät, niin ylijäämä tulee lisääntymään. Viinin vienti on kyllä hieman lisääntynyt ja siksi nämä ylijäämät ovat hieman kutistuneet, mutta tästä ei ehkä voida mitään pidemmän aikavälin päätelmää tehdä, koska viinin tuotanto vaihtelee kovasti eri vuosina. 2010-2011 sadot olivat eh, hyvin pienet. Ja mitä tulee sitten eh, viinituotantoon kolmansissa maissa, joissain eh, maissa, kolmansissa maissa oli samoina vuosina huonot sadot. Ja tietenkin maailmanmarkkinoilla myös vaihtokursseilla on suuri vaikutus ja näinä vuosina oli tiettyjä kolmansia maita, joiden valuuttakurssit tulivat, laskivat tai tulivat halvemmaksi. Eli tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Mitä raivauksiin tulee, niin komissio tulee käytettävissä olevien tietojen pohjalta myös, mitä tulee istutusoikeuksien vapauttamiseen, katsoa, miten voidaan saada aikaan tasapaino mm, kysynnän ja tarjonnan välillä ja mitkä toimet ovat välttämättömiä, jotta epätasapainoa ei synny. Ja mitä näihin istutusoikeuksiin tulee, oli tarkoitus vapauttaa ne vuonna 2010, mutta tätä siirrettiin, lykättiin vuoteen 2015, mutta jäsenvaltiot voivat pyytää lykkäystä aina vuoteen 2018 asti. Me olemme suositelleet, koska komissiolla ei vielä ole vaikutusarviota Eh, istutusoikeuksien vapauttamisen suhteen, niin olemme pyytäneet, että komissio tällaisen analyysin toteuttaisi. Komission jäsen Cholos onkin tähän suositukseen jo reagoinut. Tämä on hyvin ilahduttavaa. 2012 tammikuussa hän perusti työryhmän ja olemme kuulleet, että keskustelut ovat olleet hyvin intensiivisiä ja että mahdollisesti lähentymistä kantojen välillä voitaisiin saada aikaan, jos tämä työ nyt jatkuu eh, niin kuin ensimmäisessä kolmessa kokouksessa. Se on lähtenyt liikkeelle. Tämä on erittäin hyvä. On hyvä, että todella komission jäsen vastasi näin tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheisiin ja perusti työryhmän. Ja toinen suosituksemme, jos tarvitaan lisäraivaustoimia, niin tukikriteerit tulisi lyödä lukkoon viinitarhan pinta-alan perusteella jotta ei tällaisia uudistettuja pinta-aloja tai viinitarhoja lähdettäisi raivaamaan. Itse asiassa me olemme antaneet tukea muun muassa, mitä tulee punaviinin tuotantoon, tempranion ja niin edelleen. Mitä sitten tulee uudelleenjärjestelyihin, niin tässä on koko joukko erilaisia toimia, joita jäsenvaltiot ovat ehdottaneet, mutta jotka eivät kuitenkaan ole minkäännäköisiä aitoja uudelleenjärjestelyjä. Muun muassa Tsekin tasavallassa ehdotettiin, että lintujen suojelu voisi kuulua, tai että se lisäisi tätä raivausta ja sen vaatimaa aikaa niin valtavasti, ja tällaista ei mitenkään voida hyväksyä. Ja sitten jos nämä maksut perustuvat könttäsummaan hehtaarikohtaisesti, niin jäsenvaltioiden täytyy pistokokein varmistaa se, että EU-tuki ei ole korkeampi kuin todelliset kustannukset. Ja kyllä se niin on, kuin jo viittasinkin tuossa aiemmin, että on jopa 200 prosenttisia eroja sen suhteen, kuinka suuret kustannukset on laskettu eri jäsenvaltioissa uudelleenjärjestelyille. Muun muassa se, että jäsenvaltioissa, joissa työvoimakustannukset ovat alhaiset, uudelleenjärjestelykustannukset arvioidaan hyvin korkeiksi. 2008 Viinin markkinajärjestelyn uudistukseen on käytetty miljardeja euroja, mutta mutta epätasapaino tuotannon ja kysynnän välillä on säilynyt ennallaan, eli tavoitteeseen ei ole päästy. Ja tämä johtuu siitä, että potentiaali tuotannon kasvulle joissain maissa, kuten Romaniassa ja Espanjassa, on erittäin merkittävä. Voitte nähdä tämän sivulla 9 kuvasta yksi. Komissio nyt tulisi arvioida, tämän jo totesikin, minkälaista tuotannon lisäystä on odotettavissa, kun näitä istutusoikeuksia vapautetaan tämä työ on nyt sitten käynnissä. Ja tällä hetkellä ähm, äh, on mahdollista, että kun äh, myös tislausta tuetaan, tämäkin voi johtaa viinin tarjonnan lisääntymiseen. Samalla on muistettava se, että kolmannet maat tulevat jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi. Ja tällainen keskihintainen viini ja myöskin äh, kaikkein edullisin viini ei saa joutua kolmansien maiden käsiin. Eli tällä hetkellä kyllä supermarketin hyllyllä voi nähdä, että nämä edullisimmat äh, viinipullot tulevat usein EUn ulkopuolelta ja tätä markkinaosiota ei saa päästää muiden maiden käsiin. Ja sitten ongelma on mainonta. Eli EU-viinin tuottajat saavat kyllä kolmansissa maissa mainostaa viinejään, mutta eivät pääasiallisissa vientimaissaan, kuten Isossa Britanniassa, Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Näin ollen katsomme, että tässä tarvitaan erilaisia toimia, jotta ei käy niin, että että tämä ristiriita pinta-alojen raivauksen välillä yhtäältä, mutta tuotannon tehostumisen välillä toisaalta ei johda jälleen pattitilanteeseen, plus minus nolla tilanteeseen. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Ja nyt puheenvuoron saa sitten esittelijämme Eva Ortiz. Olkaa hyvä. Kiitos, señor presidente. Me gustaría en primer lugar agradecer al tribunal. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimen tästä erityiskertomuksesta. Kaikki tiedämme, että viiniala on erittäin tärkeä Euroopan unionin maataloudelle ja tähän liittyy myös merkittäviä, merkittävää kulttuuriperintöä. 2007 hän hyväksyttiin viinialan markkinajärjestelyn uudistus ja tämän jälkeen on katsottu, tarvitaanko uusia uudistuksia ja komission on tarkoitus esitellä pian oma arviointikertomuksensa. Aikataulusta emme vielä tiedä. Tässä omassa mietinnössäni olen ö, ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämän kritiikin, muun muassa sen, että uudistuksen oli tarkoitus johtaa tuotantomäärän vähentämiseen, mutta muut toimet, kuten uudelleenjärjestelyt, ovat johtaneet siihen, että tuotantomäärät eivät ole odotetulla tavalla vähentyneet. Ja tuotanto on itse asiassa kasvanut. Ja samoin tässä on puututtu sitten muun muassa mainontaan vientinä, mainontaan vientinä niin edelleen. Katson kuitenkin, että mitä tulee mahdollisiin tukiin ja tiettyjen toimien ää, korvauksiin, niin tilintarkastustuomioistuin on ehkä näitä ää, tulkinnut hieman ää, turhankin laajalti ja olisi tarvittu tarkempia määritelmiä, että tässä ei jää liikaa tulkinnan varaa. Tämän lisäksi pidetään tarpeellisena sitä, että jäsenvaltioiden ää, saamat tuet eivät voi olla korkeammat kuin todelliset kustannukset ja tämä on tärkeä kysymys ja tietenkin eh, mitä tulee tähän eh, istutusoikeuksien eh, vapauttamiseen, on hyvä, että tähän puututaan ja tämä toimihan tulee myös sekin vaikuttamaan viinin tuotantomääriin tulevaisuudessa. 16 jäsenvaltiotahan haluaisi muuttaa tätä päätöstä istutusoikeuksien vapauttamisesta. Euroopan parlamentti on antanut oman kannanottonsa, kun keskusteltiin Albert Dessin mietinnöstä, joka hyväksyttiin viime vuonna. Kyseessähän oli yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisuudistuspaketti. Ja sitten Dantanin, Dantanin mietintö, joka hyväksyttiin tässä vastikään, puuttui sekin tähän samaan asiaan. Kollegamme maatalousvaliokunnassa ovat näihin ehdotuksiin suhtautuneet hyvin myönteisesti. Ja tämä asia tietenkin liittyy kaikkein lähiten nyt juuri tähän kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon ja tulevaisuudessa tarvittaisiin varmaankin sellainen päätös, joka todella johtaisi siihen, että ala voisi jatkaa toimintaansa turvallisin mielin. Ja tietenkin tässä vienti voi olla erittäin merkittävässä osassa. Ja siitä huolimatta, että mutta että myös on varsin kriittinen tässä kertomuksessaan, niin kyllä minun mielestäni on otettava huomioon ne merkittävät ponnistelut, joita viiniala on toteuttanut viime vuosina. Ja sitten nämä tislaustuet ovat hyvin merkittävällä tavalla auttaneet. Ei yksikään maatalousuudistus ole täydellinen, niin ei tämäkään, mutta mutta voimme olla kuitenkin turvallisin mielin, koska vienti on lisääntynyt ähm, ja korvaa näin tai tasoittaa nyt sitä, että viinin tuottajamaiden kysyntä on vähentynyt ja, tuot- ja äh, kulutus on vähentänyt. Ei tässä nyt todellisia ristiriitoja ole, vaan olen ihan samoilla linjoilla kuin tiedontarkastustuomioistuinkin. Meidän täytyy parantaa entisestään viinitarhojen uudelleenjärjestelytoimia ja komission tulisi nyt mahdollisimman syvällisesti tarkastella näitä toimia niin, että alan kilpailukyky saataisiin mahdollisimman hyvälle tasolle. Viinitarhojen uudelleenjärjestelyjä ei tule sotkea muihin toimiin, jotka voivat johtaa epätasapainoon kysynnän ja tarjonnan välillä. Ja yksi tällainen mielestäni vaarallinen toimi voisi olla juuri tämä istutusoikeuksien vapauttaminen täysin. Eurooppalainen viini on hyvin laadukasta viiniä ja Euroopan unioni, unionin terveysstandardit ovat hyvin korkeat. Tämänhetkinen tukijärjestelmä viinialalla ei vääristä tilannetta ja nämä tuet johtavat tai pyrkivät oikeastaan ainoastaan viennin tukemiseen. Minkäännäköistä vääristymää Euroopan unionin sisämarkkinoilla ei synny ja Euroopan unionin tulee säilyttää omaa kansanterveyspolitiikkansa. Se on tässä tietenkin myös hyvin tärkeässä roolissa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu tulee olemaan lyhyt. Meillä ei ole paljon aikaa. Ensimmäisenä kollega Ajala Sender ja hänen jälkeensä sitten rouva Cheskova. Kiitos juu ihan lyhyesti puheenjohtaja. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta ja seikoista, jotka tässä nostettiin esiin. Hyväksyn myös nämä Rova ehdotukset tai huomiot, koska tämä on ala, jossa Euroopan tasolla – laatu on parantunut huomattavasti ja nyt vienti on kasvussa, erityisesti tietyt uudet kasvavat markkinat. Joten tarvitaan johdonmukaista politiikkaa, entistä johdonmukaisempaa politiikkaa niin, että eri toimet eivät ole toisiaan kaatavia. Ja kyllä komissiolta odotetaan tässä nyt myös toimia. Olisi kiinnostavaa ehkä kuulla komissiolta paitsi ehdotuksia, myös vastaus, vastauksia siihen, että miten tätä vientiä saataisiin lisättyä. Myös tilintarkastustuomioistuin kohdassaan 60 viittaa tähän Tässä puhutaan teollisuudesta ja teollistumisesta ja muutoksista hyvin kriittisellä hetkellä, yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksista. Tällä hetkellä Euroopan unionin on parannettava kilpailukykyään ja tietyt toimet, joihin on ryhdytty, ovat parantaneet juuri kilpailukykyä. Ja tietenkin laatua unohtamatta. Myös markkinointi on tärkeää ja olisi kiinnostavaa kuulla, miten komissio aikoo Euroopan unionin sisällä parantaa tätä tilannetta erityisesti kohtaan 60 liittyen. Siis kun tässä on tiettyjä jännitteitä ja sisäisiä ristiriitoja, että miten saataisiin Euroopan tasolla entisestään parannettua laatu- viinien äh, kysyntää ja tilannetta. Kiitos sitten Cesko. Děkuji, pane předsedo, i já se pokusím být stručná. Kiitos, pyrin puhumaan lyhyesti myös. Haluan kiittää esittelijöiden hyvästä mietinnöstä. Olen yhtä mieltä, että tässä pyritään tehokkaisiin toimiin. Tässä on kuitenkin se uhka, että tässä poistuu kilpailukykyiset viinitarhat. Siksi olen sitä mieltä, että komission pitäisi varmistua siitä, että viinialan uudelleen tämä rakennemuutos tapahtuisi tehokkaalla tavalla. Olen myös sitä mieltä, että ottaen huomioon, että tässä voitaisiin käyttää kenties vähemmän apuja, olisi erittäin hyvä, että olisi selkeitä indikaattoreita suorituksille siten, että saataisiin määriteltyä, onko tämä toimenpide ollut menestys vai ei siten, että toimenpiteet eivät ylitä uudistuksen sallimia toimia. Minä uskon, että tässä on olemassa riski, että perinteiset viinitarhat poistuvat. Ne ovat erittäin tärkeitä kulttuurihistoriallisesti. Pelkään, että ainoastaan suurtuotannon viinitalot jäävät henkin Espanjassa tai Ranskassa. Tsekin edustajana minä olen sitä mieltä, että kilpailukykyä pitäisi tukea ainakin näiden pienten viini tarhojen kilpailukyky eurooppalaisella tasolla, sillä nämä varmentuvat laadusta. Ja tästä näkökannasta koen, että päätös tukea sitä, että istutusoikeuksia kunnioitetaan ainakin niin kaukaisella aikahaarukalla. Olen sitä mieltä, että tämän aihe, josta tulisi keskustella, Kyllä, on mahdollista, että tämä auttaa meitä sääntelemään viinialaa selkeämmin, mutta toisaalta olen sitä mieltä, että pienet viinitarhat eivät voi hyötyä tai kehittyä tulevaisuudessa. Olen yhtä mieltä ja tyytyväinen, että tämä on nyt tuotu esille eurooppalaisia viiniä ei pitäisi ainoastaan viedä, vaan pitäisi myös käynnistää toimia Euroopan unionin sisällä, jotta voimme tukea Euroopan unionin puitteissa eurooppalaisia viiniä ja niiden käyttöä sitten kuluttajien käsissä. Kiitos. Kiitokset Rova Cheskova. Tässä joitain kysymyksiä. Nyt puheenvuoron saa komissio. Eera Soria, joka on äh, Agri-pääosaston äh, yksikön päällikkö. Olkaa hyvä, voitte vastata. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän äh, tilintarkastustuomion erityiskertomuksen esittelyyn, voisin aloittaa tällaisesta äh, äh, yleisestä äh, eroavaisuudesta, mielipideerosta. Täällä todettiin, että ero kysynnän ja tarjonnan välillä on kasvamassa. Tällä hetkellähän tilanne on se, että viime vuonna sato oli entistä pienempi, koska monia viinitarhoja oli raivattu pois käytöstä. Tänä vuonna tilanne on aivan sama. Sato on ollut huono. 150 miljoonaa hehtolitraa on suunnilleen vuosituotanto tänä vuonna. Ja tänä vuonna me itse asiassa menetämme vientimarkkinoita siksi, että meillä ei ole kylliksi viiniä viedään Ja kun puhutaan suurista tuottajamaista, niiden viinin kulutus on vähentynyt erityisesti Espanjassa, myös Ranskassa, Italiassa. Mutta kun tislaus on poistettu markkinajärjestelystä, niin ala on reagoinut ja moninkertaistanut vientinsä 15 miljoonaa hehtolitraa, niin tästä vienti on kolmansiin maihin lisääntynyt aina 23 miljoonaa hehtolitraa 15-23. Tänä vuonna näin ei kuitenkaan ole, koska viiniä ei ole. Viiniä ei ole. Joten keskusteluissa tilintarkastustuomioistuimen kanssa meillä oli hiukan epäselvyyttä tästä epätasapainosta, mutta nyt tilanne on kyllä toinen. Ei, en minä nyt sitä tarkoita, etteikö voisi käydä niin, että jonain vuonna eri tekijöiden vuoksi, jos vaikkapa euro tulee kalliimmaksi tai euron kurssi nousee niin, että siitä tulee kalliimpaa, niin vientimme voi kärsiä, mutta tällä hetkellä eurooppalaisen viinin kilpailukyky, koska tähän kilpailukykynhän me pyrimme juuri panostamaan uudistuksella, niin eurooppalaisen viinin kilpailukyky on huomattavasti parantunut. Ja myös viiniala on tämän todella nähnyt, koska vienti on moninkertaistunut. Tässä puuttuisin asiaan, johon äh, viittasivat niin tilintarkastustuomioistuin kuin äh, parlamentin esittelijäkin. Me emme näe ristiriitaa äh, kahden avaintoimen välillä, eli yhtäältä viinitarhojen raivaaminen, koska se on auttanut siinä, että eh, ei-kilpailukykyiset tuottajat ovat luopuneet viinin tuotannosta ja toisaalta sitten uudelleenjärjestelyt, jotka ovat mahdollistaneet sen, että muut tuottajat, jotka eivät ole olleet niin kilpailukykyisiä, ovat tulleet kilpailukykyiseksi. Esimerkiksi juuri Langedokissa, Kastialamantsassa, Sisiliassa, eh, yksi tuottaja on raivannut viinitarhansa ja toinen on uudelleenjärjestelyjen kautta parantanut tuottavuuttaan ja myynyt sitten myynyt sitten tuotettaan Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Venäjälle, eikä ole joutunut myymään sitä vain tislattavaksi. Joten uudelleen järjestelyt ovat paitsi parantaneet kannattavuutta, Eh, itse asiassa eh, vähentäneet kannattavuutta ennen kaikkea Italiassa, mitä tulee eh, sellaisiin viinitarhoihin, jotka tuottivat ehkä huonompilaatuista viiniä, niin niitä on nyt uudelleen järjestelty niin, että ne, niiden laatu on parantanut huomattavasti. Ja samalla kun tässä on tehty uudelleenjärjestelyjä, niin hyvin la- korkealaatuista viiniä tuottavat viinitarhat ovat nyt voineet viedä tätä tuotettaan kolmansien maiden markkinoille. Eli me katsomme, että nämä eri toimet ja näiden eri toimien yhteen pelaaminen ovat saaneet aikaan erittäin myönteisiä lopputuloksia. Raivaaminen on kyllä maksanut, mutta on päästy myös siihen tulokseen, johon pyrittiin, eli yli 160 000 hehtaaria on raivattu viiniviljelyksiä. Yksi asia, jonka myös haluaisin tehdä tässä selväksi, raivaaminen raivaus oli väliaikainen toimi uudistuksen kolmen ensimmäisen vuoden ajalle. Eli tarkoitus oli tukea tiettyjä viljelijöitä siirtymään muuhun tuotantoon, luopumaan viinin tuotannosta. Ja tämä on tällainen rakenteellinen toimi. Vuonna 2011 raivaustuki tuli tiensä päähän. Voin äh, rauhoitella tässä tsekkimeppiä. Äh, raivaustukea ei makseta enää jatkossa, vaan äh, komission linja on säilynyt ja nyt ryhdytään muihin toimiin. Promoción del vino. Quería aclarar que la promoción sitten viinin markkinointi eurooppalaisin varoin toteutuu kahtalaisesti yhtäältä. Kolmansissa maissa voi viiniä markkinoida, mainostaa, mutta vain kolmansissa maissa. Ja tämä toimi on saanut aikaan erittäin myönteisiä vaikutuksia ja jäsenvaltiot ovat tätä käyttäneet ja tämä kesti kyllä hiukan tämä käyntiin lähteminen, liikkeelle lähteminen, käynnistyminen, mutta nyt kokemukset vientimarkkinoilla ovat erittäin myönteisiä. Tämän lisäksi myös yhteisön alueella viinin markkinatoimia on toteutettu. Mitä tulee maatalous tuotteisiin. Tämähän koskee siis kaikkien maataloustuotteiden markkinointia. Ja näitä ohjelmia on ollut joka vuosi. Niissä korostetaan eurooppalaisten viinien eurooppalaisuutta ja niiden korkeaa laatua. Mutta merkkejä viininimikkeitä sinänsä ei voi mainostaa, mutta meillä on siis yhteisöohjelmia, jotka pyrkivät markkinoimaan viiniä Euroopan unionissa. Näitä ohjelmia on joka vuosi. Lisäksi täällä esitettiin huomioita kolmansien maiden markkinaosuuden lisääntymisestä, mitä tulee edullisiin viineihin, kaikkein edullisimpaan viinimarkkinaan, mutta itse asiassa kaikkein halvinta viiniä on, kuulkaa, minun kotimaani viini, espanjalainen viini. Usein todetaan, että kolmansien maiden viini on hyvin halpaa, ja kyllä, kyllä tämä on osittain tottakin, se on halpaa viiniä, mutta ei niin halpaa kuin espanjalainen viini tai suurin osa espanjalaista viinistä ja myös on muita Euroopan maita, jotka myyvät hyvin, hyvin, hyvin halpoja viinejä. Ja me pyrimme parantamaan laatua ja uudelleenjärjestelyjen pyrkimyksenä oli juuri se, että laatua, viinien laatua parannettaisiin merkittävästi. Ei niinkään pyrittäisi suureen määrään, vaan korkean laatuun. Kyllä meidän on tärkeää voida kilpailla kolmansien maiden kanssa. Niillä esimerkiksi ei ole mitään rajoituksia istutusoikeuksien suhteen eh, ja ne pyrkivät eh, vain eh, saamaan jalansia eurooppalaisilla markkinoilla. Esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan viinimarkkinoista noin puolet on kolmansien maiden tuottajien hallussa. Mitä tulee sitten kolmansiin maihin, niin esimerkiksi yhdysvaltalaisilla viineillä osuus Saksan markkinoilla on huomattavasti pienempi kuin Iso-Britannian markkinoilla. Ja tällä hetkellä me taas viemme ö, hyvin paljon viiniä Kiinaan. Viimeinen kysymys, mitä tulee vielä istutusoikeuksiin. Haluaisin nyt todeta, että istutusoikeudet on kysymys, joka on siirtymäkauden toimi vuoden 1999 äh, Viinin YMJin uudistus. Tuolloin päätettiin, että istutusoikeudet äh, vapautettaisiin vuonna 2010. 2008 päätettiin sitten, että lykätään tätä istutusoikeuksista luopumista. Eli että pidennetään tätä äh, järjestelmää ja ja todella siis muutetaan tältä osin aiemmin tehtyä päätöstä. Niin kuin tiedätte, ja täällä on todettu, komission jäsen Cholos päätti perustaa korkean tason työryhmän, joka käsittelee tätä aihetta. Kyseessä on työryhmä, joka on kokoontunut jo kolmeen otteeseen ja käsittääkseni marraskuun lopussa työryhmä – julkaisee loppuraporttinsa ja Euroopan parlamenttihan on ollut tietojeni mukaan tarkkailijan roolissa, mitä tämän työryhmän työhön tulee. Kyse on siis istutusoikeuksien vapauttamisesta ja tämä kertomus, niin kuin totesin, tulee parin kuukauden kuluttua viimeistään. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt esittelijä Rouva Ortiz saa vielä ihan lyhyen puheenvuoron. Kiitos ihan ihan lyhyesti. Markkinat ovat parantuneet huomattavasti, ei tässä tarvitse olla pessimistinen, vaikkakin on samalla otettava huomioon, niin kuin täällä jo todettiin, että myös ilmastoolosuhteet vaikuttavat mutta sehän nyt aina vaihtelee vuodesta toiseen, emmekä tiedä, miten ilmasto tulee vaikuttamaan satoihin tulevina vuosina. Istutusoikeuksien vapauttaminen voisi pahentaa tilannetta, heikentää monien tuottajien kilpailukykyä ja heikentää myös viinin laatua. Ja tämä tietenkin, se voi jotenkin, tietenkin vaikuttaa myös äh, kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Ja minulla ei ollut tässä vaiheessa muuta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Jaha, tilintarkastustuomioistuin vielä ihan, ihan lyhyesti, koska teitähän on siellä jo bussi odottamassa äh, viemässä teitä takaisin Luxemburgiin äh, sinne pääkalopaikalle. Also ganz kurz, Bus... Niin, ihan lyhyesti bussin on nyt odotettava uskoakseni tämä valiokunta on kuitenkin paljon tärkeämpi. Pari lyhyttä huomiota komission puheenvuoron liittyen. Nyt oletettiin, ettei epätasapaino kasva. Ja tässä sanottiin, että sää oli huono parin vuoden ajan. No, sää voi parantua, voidaan toivakin parempia säitä ja silloin sama ongelma – on käsillä, joten kahden vuoden jälkeen ei oikein voida sanoa, että ongelma on ratkaistu. Ei ole ratkaistu kohdassa 58. Kehotamme komissiota pohtimaan pitkän aikavälin toimiarvioinnin jälkeen. Toinen pieni seikka, tuotannon lisääntymisongelma on edelleen joissa maissa. Nuo ovat kahdeksan ja yhdeksän. Komissio sanoi, ettei tuotanto ole lisääntynyt näiden parantamistoimien kautta. Näistä kaavakuvista 8 ja 9 näette hyvin selkeästi nämä vaikutukset sivulla 28, siis viljelyala, joka on uudistettu tai ei ole, eli se nähdään siitä selkeästi. Haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin tällä hetkellä jo tut- kaikki tuota mainonta ja myynnin Asiaa. Seuraava raportti on jo valmisteilla. Toivottavasti se saadaan nopeammin kuin tämä tällä kertaa. Kiitos. So, well. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta 11 on käsitelty. Ehdotan, että järjestämme nyt Äh, koordinaattorien kokouksen, mutta itse asiassa sen voimme hoitaa ihan parissa minuutissa. Meillä on tiettyjä päätöksiä, jotka voimme tässä vain nopeasti tehdä. Pyytäisin, että kaikki, jotka eivät kuulu koordinaattoreihin, poistuvat salista nyt välittömästi. Ja jos koordinaattorit ovat nyt paikalla, niin voin tämän kyllä tässä vaiheessa kertoa, että täällä on ehdotus kuulemistilaisuudeksi ja ehdotus valtuuskuntavierailuksi. Sihteeristö on tätä valmistellut. Sopiiko tämä itse asiassa teille koordinaattorit? Jos sopii, niin voimme tietenkin välittää tämän sitten parlamentille.